Right, um, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille ja aloitetaanpa kokous. Siellä eiköhän nyt ole tarpeeksi ihmisiä paikalla. Ensinnäkin pieni ilmoitusasia. Pyydän anteeksi sitä, että kukaan ei ole saanut mitään asiakirjoja, paitsi sellaisia, jotka ehkä itse ovat tulostaneet Ilmeisesti tässä syyssä on se, että tulostus hoidetaan yhä Luxemburgissa ja sitten nuo asiakirjat matkaavat parhaillaan Luxemburgista tänne ja meidän valiokuntamme ja kolme muuta on toistaiseksi vailla asiakirjoja, joten pyydän anteeksi tätä kömmähdystä. Toivon kuitenkin, että pystymme pitämään asiallisen kokouksen. Ehdotan siis esityslistan hyväksymistä. Siihen on tullut joitakin viime hetken muutoksia. Langenin mietintöä johdannaisista ei tänään käsitellä, vaan se tulee käsittelyyn Strasbourgissa 8. maaliskuuta. Joten Näillä muutoksiin voidaan hyväksyä esityslista. Seuraava kohta on pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 9. ja 10. marraskuuta, 23. marraskuuta sekä 7. joulukuuta. Onko näihin pöytäkirjoihin huomautuksia? Jos ei, niin hyväksytään nekin. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Olen jo kertonut, että pidämme ylimääräisen kokouksen Strasbourgissa maanantaina 8. maaliskuuta kello seitsemän illalla. Ja siellä käsitellään tuota Langenin mietintöä johdannaismarkkinoista ja niiden, niitä koskevista tulevista toimista. Pankaa tämä siis muistiin. Sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalla, nimittäin yhteinen arvonlisäverojärjestelmän laskutussääntöjen osalta. Esittelijänä toimii David Kasa. Thank you, Madam President. Is it working? Oh yeah. Well, um, uh, we did not have uh, many amendments uh, for this report, and those that were submitted were, were quite straightforward, which means I will do my very best to be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 puhua, niin annetaan heille puheenvuoro, mutta ensimmäisenä nyt siis Fox, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Thank you, Chairman. Um, the ECR group is... Kiitos. ECR-ryhmä on oikein tyytyväinen tähän mietintöön ja teimme jotakin tarkistuksia, jotka vähentäisivät byrokraattista hallinnollista taakkaa yrityksille ja toisivat myös selvennyksiä joihinkin komission ehdotuksiin. Kannatamme esittelijän kantaa seuraavilla aloilla 1, 2, 6, 8, 10 ja 11. Tarkistukset ovat meistä kannatettavia, sillä ne vähentävät yritysten taakkaa. Tarkistuksia 3, 5 ja 7 kannatamme siksi, että jäsenvaltiot pystyvät niiden nojalla käyttämään omia sääntöjään silloin, kun on tarpeen ja tarkistus neljä puolestaan selventää seikkoja yleensä ottaen. Tarkistusta yhdeksän emme kannata, mutta haluamme jatkaa yhteistyötä edustaja Kasan kanssa, jotta pääsisimme kompromissiin. Meidänkin mielestämme tekninen tietojenvaihtojärjestelmä pitäisi saada aikaan, jotta jäsenvaltiot voisivat vaihtaa tietoja keskenään, mutta emme usko, että tarvitaan erillisiä lisäjärjestelmiä tähän tarkoitukseen. Stellerin ja Schmidtin tarkistuksia kannatamme niin ikään, sillä nekin vähentävät yritysten taakkaa. Kiitos. Mutta eivät ole tainneet pyytää puheenvuoroa, mutta Schmidt siis seuraavana. Ulle Schmidt, mm, I'm Ramon Tremosa from uh, the Liberal Group, from the ALDE Group, uh, but he has not... Minä en siis ole Ulle Schmidt, vaan olen toinen ALDEn edustaja. Schmidt on parhaillaan Köpenhaminassa eikä hän ole sieltä päässyt vielä tänne paikan päälle. Hän halusi minun välitykselläni kertoa jotakin kommentteja. Ensinnäkin hän kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että hallinnollista taakkaa PK-yritysten harteilta pitäisi keventää. On kuitenkin kaksi seikkaa, joista Ulle Schmidt on aiemmissa keskusteluissa puhunut. Hän nimittäin ei kannata tarkistusta numero kolme. Tämä on yksi toinen niistä kahdesta tarkistuksesta, joita hän vastustaa. Tässä tapauksessa tarkistuksessa kolme on kyseessä se, että Ulle Schmidtin mielestä pitäisi pitää kiinni komission tekstistä, sillä jos näin ei tehdä, on olemassa se vaara, että jotkin jäsenvaltiot soveltavat nykyistä tiukempia sääntöjä yrityksiinsä. Tämä olisi siis ristiriidassa hänen ehdotuksensa kanssa, eikä suinkaan poistaisi hallinnollista taakkaa eurooppalaisilta yrityksiltä. Ulle Schmidt vastustaa myös tarkistusta numero 14, jonka on jättänyt edustaja Körli Direktiivin tarkoituksena on helpottaa sähköistä laskutusta, mutta Görin tarkistus on ristiriidassa tämän aikomuksen kanssa. Sähköinen allekirjoitus tai sähköinen tietojen vaihto ovat tässä kyseessä ja näitä järjestelmiä myös yritykset ovat kritisoineet. Esimerkiksi Ruotsissa sähköisestä laskutuksesta on hyviä kokemuksia ilman näitä edistyneempiä sähköisiä allekirjoituksia. Yhteenvetäen siis Ulle Schmidtin mukaan erityisesti PK-yritysten taakkaa pitäisi keventää tekemällä selväksi se, että sähköiset ja paperilaskut ovat molemmat yhtä päteviä. Schmidtin mielestä paperilaskut pitäisi varastointia varten voida muuttaa sähköiseen muotoon ja hän on valmis lisäämään tällaisen seikan omiin tarkistuksiinsa, jotta hän voisi tehdä tarkoitusperänsä nykyistäkin selvemmiksi. Kuitenkin on tärkeää, että yritykset voivat hyödyntää parhaita käytäntöjä ja siksi meidän pitäisi jättää niille valinnanvapaus. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi rad čestitev gospodi Kazi za njegovo delo. Kiitos puheenjohtaja. Predlagamo v Pelkäänpä, että tulkkausta ei ole järjestetty kielellenne tähän kokoukseen, joten Pystyttekö puhumaan englantia tai jotain muuta kieltä? For some reason it, it not been requested. I'm sorry. Maybe next time I'm more lucky. No ehkäpä ensi kerralla on parempi tuuri. Halusin onnitella edustaja Kaasaa tästä tehdystä työstä ja mielestäni yhteiset ponnistuksemme, joiden avulla hallinnollista taakkaa pk-yrityksille pienennetään, ovat erittäin tärkeitä. Kuten kaikki tiedätte, meillä on 19 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa ja on erittäin tärkeää, että varsinkin silloin kun elämme talouskriisin aikaa, niin voimme auttaa näitä yrityksiä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, kun ne tarjoavat palveluitaan. Ja että me emme aseta niille sellaista työtä, jonka joku muu voi hoitaa, esimerkiksi veroviranomaiset. Näin olen varjoesittelijänä pyrkinyt toimimaan mahdollisimman rakentavasti. Myös tarkistukseni menevät siihen suuntaan, että pyrin pienentämään hallinnollista taakkaa ja vetoankin teihin, että tukisitte niitä. Varsinkin esimerkiksi tarkistus 18 joka koskee tietojen laskujen kääntämistä virallisille kielille. Jotkut meistä ovat nimittäin hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että tämä voi aiheuttaa merkittävän taakan varsinkin pienyrityksille. Ja jos käännös tarvitaan, niin silloin veroviranomaisten pitäisi itse se järjestää, eikä siirtää tätä taakkaa yrityksille. ja muidenkin tarkistusten henki on samansuuntainen. Näin ollen ja odottelemaan innolla, että tämä uusi direktiivi saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia ja pyydän vielä kerran anteeksi sitä, että tulkkausta ei ollut saatavana. Haluatko mut käyttää puheenvuoroja? Komission edustaja, haluatteko puhua? No minne hän nyt meni? Okay, yes, Mr. Dima. Herra Dima, olkaa hyvä. Very much, uh, and, uh... Kiitoksia. Kiitän näistä tarkistuksista, jotka ovat hyvin kannustavia ja ovat sen mukaisia, mitä komissiokin tällä direktiivilläkään ainakin laajemmassa mielessä haluaisi saavuttaa. En aio kommentoida kaikkia tehtyjä tarkistuksia, mutta ehkä muutamaa, muutamaa tarkistusten kohteena ollutta seikkaa on tarpeen selventää. Ensin otan esille sen muodon, jossa laskuja on tallennettava ja säilytettävä. Komissio olisi halunnut tähän viittauksen 247 ALV-direktiivin kohtaan, sen toiseen momenttiin, joka olisi mahdollistanut paperilaskujen säilyttämisen sähköisessä muodossa. Mitä sitten tähän säilyttämisaikaan tulee, niin olemme käyttäneet pohjana vertailevia tutkimuksia siitä, mitkä ovat käytännöt jäsenvaltioissa sekä joitakin ulkoisia, ulkopuolisia tutkimuksia. Ja olemme tulleet siihen tulokseen, että kuusi vuotta on keskiarvo siitä, mitä jäsenvaltioiden käytäntö nyt on. Ja se on suositeltava aika myös sen varmistamiseksi, että verohallinnot voivat suorittaa oikeudenmukaisia tarkastuksia. Jos tätä ajankohtaa lyhennettäisiin jopa kolmeen vuoteen, se olisi komission mielestä hiukan huolestuttavaa. Tietysti koko ehdotuksessa on kyse siitä, että saadaan tasapainotettua verohallinnon tarkastusintressit ja hallinnollisen taakan vähentämisen tarpeellisuus. Verotarkastusten tarpeet on otettava huomioon ja esimerkiksi tämä kohta, jossa käsiteltiin kääntämistä, niin meidän kantamme on se, että järjestelmällisesti sitä ei voida taata, vaan tarvittaessa se pitäisi olla saatavana. Ja viimeksi otan esille tarkistuksen 19, joka, jota myös Fox käsitteli. Kysymys sähköisestä hallinnosta ja jäsenvaltioiden yhteistyön parantamista sillä alalla on komissiolle erittäin tärkeä ja teemme kovasti töitä sen parissa. Meidän mielestämme kieltä ei pidä ottaa tähän ALV-direktiiviin, fiskaalisohjelmaan ja muita keinoja on jo olemassa tätä tarkoitusta varten. Kiitoksia. Kiitos. Haluaako edustaja Kasa vielä kommentoida? Grazie, signora President. Għanitkellem bil-Malti, sali ma jmurx il-meeting li ġej bħal kollega tijaj Slovak. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun maltan kieltä. Ihan siitä syystä, että haluaisin saada myös tulevissa kokouksissa tulkkausjärjestelyt. Olen oikein tyytyväinen esitettyihin kommentteihin. Ja meillä on tietysti vielä aikaa löytää erilaisia kompromisseja näihin tarkistuksiin. Uskoakseni komission aloitteen päätavoite on se, että meillä olisi vähemmän byrokraattisia ongelmia Haluaisimme myös varmistautua siitä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus ryhtyä aloitteisiin ja sellaisiin, kuten nämä, aloitteet tässä, nämä esitetyt aloitteet tässä ovat. Olen erittäin tyytyväinen siihen, millä tavalla varjosetteet ovat työnsä hoitaneet ja kollegani tässä valiokunnassa. Vakuutan teille sen, että ensi kerralla sitten kun asiasta äänestetään, niin saamme aikaiseksi mietinnön, johon kaikki voivat olla tyytyväisiä. Kiitoksia. Thank you. Very much. Kiitoksia. Asiasta on tarkoitus äänestää valiokunnan kokouksessa 16. maaliskuuta ja sitten täysistunnossa huhtikuun ykkösistunnossa. Kiitos kaikille. Sitten siirrytään kohtaan kuusi esityslistalla, eli Euroopan investointipankin vuosikertomus 2008. Siinä valmistelijana on Eniko Kyöri. Eh, tisztelt kollégák! Először is eh, szeretném megköszönni mindenkinek, aki eh, adott be módosító indítványt. Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia tarkistusten jättäneitä. Tiedämme, että tämä on vain lausunto, joten tähän liittyy selkeitä rajoituksia. Ja olin tyytyväinen, että sain 18 tarkistusta, jotta tätä lausuntoa voidaan entisestään selventää. Varmasti muistatte, kun ensimmäistä kertaa esittelin lausunnon valiokunnassa, silloin toin esiin tärkeimpiä asioita, kun puhuttiin EIBn vuoden 2008 toimista, esimerkiksi kriisitoimista ja siitä, kuinka näin, näillä toimin on todella pystytty auttamaan esimerkiksi PK-yrityksiä ja kuinka nämä annetut luotot todella saavuttivat edunsaajat. Ja tuolloin sanoin, että haluaisin jatkossakin keskittyä näihin asioihin. Ja koska aikaa tai tilaa tässä ei ollut. En pystynyt puuttumaan EIVn ulkoisiin toimiin, mutta ehkä tästä voitaisiin tai tätä voitaisiin käsitellä tarkistusten kautta. Kuitenkin äh, tässä on joitakin kysymyksiä, joita en ole voinut hyväksyä, mutta kuitenkin tarkistukset, jotka koskevat ulkoista mandaattia, ovat mielestäni hyviä, koska tätä kautta olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin. Sitten hieman ongelmia minulla oli niiden tarkistusten kanssa, joissa oli esimerkiksi virheitä, mitä tulee väärin summiin ja niin edelleen. Näitä en suosittelisi tukemaan. Sitten Jolin jättämä tarkistus. Tässä olisi ollut hyvä päästä kompromissiin, mutta valitettavasti siinä ei onnistuttu. Avoimuus on hyvin tärkeää myös minulle, mutta mielestäni tämän tekstin sävy on liian kielteinen, joten emme pääse tästä yhteisymmärrykseen. kuitenkin Bermanin tarkistus seitsemän sosialisteilta oli mielestäni kannattamisen arvoinen. Samoin 14. Ja vielä yksi kysymys on avoinna. Se on Bermanille äärimmäisen tärkeää ja se koskee EIBn ulkoisia toimia. Tätä käsitellään tarkistuksessa 15. Hän pitää valitettavana tarkistuksessa sitä, että vain vähän luottoja annetaan AKT-maihin, latinalaisen Amerikkaan ja niin edelleen. On totta, että nämä luvut ovat pienentyneet, mutta vuonna 2009 kuitenkin luku on jälleen suurempi kuin edellisenä vuonna, joten mistään suuntauksesta ei voi puhua, vaan ainoastaan yhtä vuotta koskevasta tiedosta. Eli en voi tukea tämän takia tätä tarkistusta, koska ei EIB ole mitenkään päättänyt vähentää määrärahoja, jotka suunnataan näille AKT-maille. Ne eivät todella ole mitenkään vähempi arvoisia, enkä tämän yhden vuoden arvon perusteella tekisi mitään yleistyksiä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja varmasti tarkistusten kautta tekstistä tulee tasapainoisempi. Kiitos. Kiitos. Haluatko varjoesittelijät käyttää puheenvuoroja? Udo. Herr Berman kann leider... Kiitoksia. Valitettavasti herra Berman ei pääse ryhmästäni tänään kokoukseen. Hänellä on muita sitoumuksia, mutta puhuisin hänen puolestaan ja onnittelisin esittelijää hänen mietinnöstään yleiseltä osin tämä löydetty kompromissi on meistä hyvä. Eli siltä osin, miltä osin tätä mandaattia uudessa oikeudellisessa tilanteessa tulisi uudelleen tulkita. Olemme yhtä mieltä näistä kahdesta esiin otetusta asiasta, eli siitä, että EIP sen tulisi olla edustettuna suhteellisesti e- Euroopan unionin lähialueilla. Ja kehityspankin kanssa tehtävän jaon tulisi olla tasapainoinen. Ja esittelijä mainitsikin jo sen, että meidän tarkistuksemme menevät kahteen suuntaan. Ensinnäkin, että pitäisi keskittyä entistä enemmän pk-yritysten tilanteeseen Euroopan unionissa sekä muilla alueilla, mutta emme saa kuitenkaan jättää huomiota tai laimin löydä, lyödä myöskään kansainvälisiä toimiamme. Ja mitä tulee sitten muiden esittämiin tarkistuksiin, erityisesti vihreiden jättämiin tarkistuksiin, niitä tuemme, jotta työ investointipankissa olisi entistä sosiaalisempaa ja mm, meidän täytyy löytää sellainen työnjako, josta käy selväksi, mikä valiokunta todella on vastuuvaliokunta, ettei synny päällekkäisyyksiä joskus. Kehitysyhteistyövaliokunta käsittelee näitä kysymyksiä, joskus ympäristövaliokunta, mutta tähän täytyy saada selvyys. Thank you. Any... Kiitos. Sven, ole hyvä. Ja, Frau Berichterstatterin. Hyvä. Esittelijä ensinnäkin kiitoksia siitä työstä, mitä olette tehnyt. Emme tietenkään ole kovin tyytyväisiä siitä, että meidän tarkistuksiamme ei suurelta osin ole otettu huomioon, vaikka kompromissineuvotteluissa kovasti siihen pyrimmekin. Panen tässä merkille, että osa meidän vaatimistamme tarkistuksista – markkinataloudessa, jossa vaaditaan avoimuutta ja jossa myöskin tiettyjä toimia tuetaan julkisin varoin, niin tekemämme tarkistukset ovat silkkaa maalaisjärkeä tässä kontekstissa. Ja siksi emme ole iloissamme siitä, että näitä seikkoja ei ole voitu ottaa huomioon tässä Haluan korostaa vielä sitä, että meidän nähdäksemme ei ole olemassa sellaista tehtävänjakoa kehitysyhteistyövaliokunnan ja ympäristövaliokunnan välillä. Ne vastaavat näistä niin sanotuista pehmeistä kysymyksistä ja siellä niitä pitäisi myös kysytellä, äh, pitäisi myöskin käsitellä. Ja talous- ja raha-asianvaliokunta taas käsittelee näitä kovia talouskysymyksiä. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan kestävää kehitystä, olisi hyvä saada aikaiseksi myös uudenlaista keskustelun avausta, mutta tällä tavalla kuin tähän asti on menetelty, niin ei mielestäni voida menetellä. Onko muita puheenvuoroja, muita varjoesittelijöitä? Herra de Graham EIPstä on paikalla, joten hänellä on seuraava puheenvuoro. Very... Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain haluan ensinnäkin kiittää esittelijänne erinomaisesti tehdystä työstä. Ja varsinkin tästä aivan huippuyhteistyöstä, joka meillä on ollut, kun olemme keskustelleet näistä tiedoista. Nyt olemme saaneet vuoden 2009 lopun luvut ja ne pääjohtajamme ilmoittaa lehdistölle tämän viikon lopussa. Voin kertoa teille kaksi niistä. Kriisivastinen pankki on onnistunut nostamaan yleistä lainaustasoa 80 miljardiin korkeammalle siis kuin mitä oletettiin. Ja kun tarkastellaan pk-yrityksiä, niin tilanne on sama tai jopa parempi. Niille lainaustaso on noussut 15 miljardiin vuonna 2009, joka on siis kolme kertaa vuoden 2007 taso. Ja tietysti uusia sen valtioita tarkastellaan aivan erityisen huolella niin siellä nousunut kuusinkertainen vuoteen 2007 verrattuna. Enpä usko, että nyt tässä yksityiskohtaisesti nyt käy läpi tämän lainaamisen äh, kvalitatiivista puolta. Siitä on keskusteltu niin paljon, olemme kiinnittäneet nimittäin paljon huomiota avoimuuteen, lisäarvoina näihin eri operaatioihin. Suositus siitä, että näiden peruspisteiden määrää nostettaisiin – silloin, kun edunsaaja niitä voi tarjota pk-yritykselle, on asia, jonka haluaisimme hoitaa, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia varovasti markkinatilanteessa, sillä me emme voi tätä välittäjäpankkia pakottaa toimimaan. Ja, ja kun puhumme näistä pk-yrityksistä, niin varsinkin tämä niin sanottu mezzanine lainaus tyyli on saanut hyvin tuulta alleen. Ja olemme pyrkineet myöskin tätä vipuvaikutusta parantamaan. Me samoin olemme pyrkineet kehittämään yhteisiä välineitä, joiden puitteissa olemme työskennelleet kovasti. En aio nyt liikaa kommentoida näitä esitettyjä tarkistuksia. Ei, jotka ovat valiokunnasta tulleet, hyvin monet aiheuttavat meille nimittäin suuria vaikeuksia. Osittain niissä on myöskin vääriä faktoja ja, ja sitten kyseessä on myös tällaisia poliittisia suuntaviivoja, joiden laatiminen ei ole meidän tehtävämme, vaan teidän. Ja sitten edustaja Jolie. Kiitos. Kiitän kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron. Kiitän, kiitän myös tarkistuksista. Ei tässä ole mielestäni vihreiden tai sosialistien kanssa käyty mitään keskustelua siitä, kuinka tärkeää on suojata tietä kysymyksiä, mutta tässä on kuitenkin suhtauduttu nyt uudella tavalla myös kriisin, ja tämä on mielestäni oikein. Mutta mitä tulee sitten näihin muotoiluihin ja joidenkin tarkistusten sävyyn? No, jos, joskus kun puhuttiin esimerkiksi sosiaalikysymyksistä, niistä sai sellaisen käsityksen, että ei tehtäisi mitään. Ja sitten avoimuus, joka on mielestäni perustavanlaatuinen tavoite, niin haluan todella, että lainat, joita annetaan, annetaan mahdollisimman avoimesti – Ja tarkistuksista käy ilmi, että joskus näin ei todellakaan ole. Olen pyrkinyt kuitenkin kompromisseihin kollegoiden kanssa, toiset taas harasivat vastaan, enkä voinut valitettavasti hyväksyä muotoilua entistä avoimempia, more transparent. Kiitän kuitenkin kaikkia yhteis työstä. Ehkä voisimme kuitenkin hyväksyä sen, mitä edustaja Bulman sanoi. Kiitoksia. Sitten aikataulu on seuraava. Äänestys on 23. helmikuuta. Ja tilintarkastusvaliokunnassa 15. maaliskuuta. Ja näin ollen tämä mietintö ehtisi maaliskuun kakkos täysistuntoon, ellei sitten tulee jotain mutkia matkaan. Ja jos näin käy, niin sitten aikataulu muuttuu. Sitten siirrytään esityslistan kohtaan seitsemän. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa. Esittelijänä siinä Liem Hoang Gok. Ja hän esittelee meille nyt mietintönsä. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Alors... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä mietinnössä on tilaisuus palata kahteen tärkeään asiaan talouskriisissä ja sen vaikutuksessa julkisiin varoihin. Ensimmäinen opetus, joka saadaan, on budjettipolitiikan suhdannevaikutus ja se, millä tavalla se toimii menestyksellisesti, jos tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta. Kuitenkin elpymisen merkit ovat vielä aika hauraita. Toisen, toinen kohta, joka koskee julkista rahoitusta, on se, että luottolaitokset ja markkinat, joilla on ollut suuria vaikeuksia arvioida riskejä esimerkiksi johdannaisissa, ovat edelleen suurissa vaikeuksissa, kun ne pyrkivät arvioimaan niitä riskejä, jotka liittyvät valtion lainoihin. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa Kreikka. Ja kuten tiedätte, Kreikkahan hyvin pitkälti, Kreikan ongelmat liittyvät myöskin verotusongelmiin. Mutta sitten taas Espanja, joka on yksi kaikkein parhaimmista oppilaista uudistusten soveltamisessa, jota komissio on suositeltu, niin kuitenkin Espanja on joutunut kärsimään – näistä valtionlainojen yliarvostamisista. Ja tässä tilanteessa voidaan ehkä nyt katsoa hieman taaksepäin, jotta voitaisiin parantaa budjettipolitiikan vaikutuksia tulevaisuudessa. Ja voitaisiin ehkä auttaa myöskin luokituslaitoksia, kun ne pyrkivät paremmin arvioimaan julkisia lainoja. Ensimmäinen kohta. Budjettipolitiikka Niissä mietintö ehdottaa sitä, että pysytään vuoden 2005 vakauspaketin piirissä, joka yksinkertaisesti on mahdollistanut ja mahdollistaa edelleenkin sen, että jäsenvaltiot voivat poiketa Maastrichtin kriteereistä poikkeustilanteessa, eli varsinkin taantumatilanteessa, ja näin on voitu hoitaa kriisiä paremmin. No luonnollisestikin sitten tämä tarkistus on tehty käytännön tilanteessa. Ja jos pohditaan tätä teoriaa tässä taustalla, niin meillä on neljä erilaista toimintatapaa mietinnössämme, joiden avulla voidaan lieventää vaikutukset, joita budjettipolitiikalla on ollut. Ja komissio itse on todennut, että nämä ovat hyviä säännöksiä. No mitä me voimme suosittaa? Voimme esimerkiksi suosittaa sitä, että niin kauan kun tuotantokapasiteetti on matalammalla tasolla kuin normaali taso, makrotaloustieteilijöiden mukaan se on 75-85 prosentin tasolla. Ja kun ollaan tämän tason alapuolella, niin on mahdollista suositella sitä, että säilytetään näitä tukitoimia, niin, niin sanottuja ei-perinteisiä toimia. Ja silloin kun ollaan taas normaalitasolla, 80-85 prosentin tasolla, niin sitten on mahdollista suositella sitä, että tämän primäribudjetin osiot otetaan käyttöön ja näin yritetään löytää budjettitasapaino uudelleen. Se pitäisi asettaa prioriteetiksi. Ehkä huomioon, että nämä säännökset ovat erityisen tarkkoja. Ne mahdollistavat myös sen, että me voimme erityisesti ottaa esille suosituksia, jotka koskevat tätä ulospääsystrategiaa. Vuonna 2010 on ehdotettu, että äh, rajoitettaisiin tukitoimia. Ja mitä tämä sääntö meille opettaa? Se opettaa meille sen, että tänä päivänä 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa äh, se koko tuotantokapasiteetti on erittäin matala. Se on noin 70 prosenttia, eli huomattavasti tuotantokapasiteetin käyttöasteen alapuolella. Se, että keskeytetään nämä ei-perinteisten menetelmien käyttö, johtaa siihen, että joudutaan yhä suurempaan taatumaan. Silloin voidaan suositella tukitoimien säilyttämistä niin kauan kuin tuotantokapasiteetti on normaalitason alapuolella, ennen kuin sitten on päästy tuohon normaalitasoon kiinni. Nämä ovat tärkeitä osia siis tästä mietinnöstä. Ja siinä vedotaan myös siihen, että on erittäin tärkeää, että julkisissa kustannuksissa sosiaaliturvakulut otetaan paremmin huomioon. Me olemme huomioineet, että eurooppalainen sosiaalimalli, toisin kuin Yhdysvalloissa, on aivan valtavan hyvin lieventänyt kriisiä ja että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on mahdollistanut sen, että taloutemme on kyennyt elpymään erityisen nopeasti. Ja näin ollen tässä voi viitata siihen keskusteluun, jota olemme käyneet sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa. Sosiaalisen valiokuntahan keskustelee eläkekysymyksistä ja me pyrimme saamaan aikaiseksi mahdollisimman hyvän ratkaisun, jotta voimme säilyttää eläkejärjestelmämme ja terveydenhuoltojärjestelmämme. Lopuksi Tämä mietintö ottaa esille myös kohdan, joka meitä kaikkia huolettaa. Se koskee pitkän aikavälin kestävyyttä julkisissa varoissa. Tässä kysymys on siitä, että määritelemme kriteerit, jotka ovat yhteensopivia suhdannekriteereiden kanssa, jotka liittyvät budjettipolitiikkaan, joista juuri puhuin. Ja ensiksi meidän täytyy korostaa sitä, että taloustieteellisessä kirjallisuudessa ei ole olemassa sellaisia kriteereitä, joiden avulla voidaan mitata pitkän aikavälin kestävyyttä julkisissa varoissa ja veloissa. Lyhyen aikavälin ö, mittareita on kyllä olemassa ja niitä voidaan ottaa käyttöön ja sen me osaammekin tehdä lyhyellä aikavälillä, mutta kun tarkastellaan pitkäaikaväliä, näin ei ole. Mietintö kuitenkin ehdottaa kaikesta huolimatta, aivan kuten komissiokin haluaa, että meillä olisi tietty indikaattori käytössä. Ja se indikaattori, jota me ehdotamme pitkän aikavälin mittaamisessa, silloin kun otetaan huomioon budjettipolitiikka ja se vaikutukset, niin se on, kyseessä on indikaattori, rakenteellinen indikaattori, joka äh, mulla on tarkoitus täydentää Maastrichtin sopimuksen ja vakaussopimuksen kriteereitä. No mitkä nämä äh, indikaattorit ovat? Niitä on kaksi. Ehdotamme, että budjettialijäämäkriteeriä, tätä kuuluisa 3 prosentin kriteeriä, täydennettäisiin rakenteellisen alijäämän kriteerillä, Silloin voidaan neutralisoida suhdanteiden vaikutus julkisen talouteen. Ja toinen kriteeri, jota ehdotamme käytettäväksi, koskee rakenteellista velkaastetta, joka ilmaisee suhteen julkisen velan ja jäsenvaltioiden varojen välillä. Näiden kahden indikaattorin avulla saamme aikaiseksi aika tarkat tiedot, joiden avulla voidaan arvioida sitä, mikä on julkis, julkisen talouden tila jokaisessa jäsenvaltiossa. Luottolaitoksellahan on käytössään erilaisia indikaattoreita markkinoilla ja myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimella, jonka puoleen varmasti käännytään tulevaisuudessa, kun pyritään arvioimaan julkista taloutta, aivan kuten Pervenche Berez äskettäisessä mietinnössään toivoi. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että mikä voisi pyytää myös komissiota arvioimaan julkisten, julkisen talouden tilaa, julkisten velkojen tilaa, tehden vaikutusarviointeja, arvioiden erilaisia tukimenetelmiä, joita on otettu käyttöön. Ja on tärkeää tietysti, että teemme edelleenkin näitä vaikutusanalyysejä, sillä jos vaikkakin nämä toimet on jokaisessa jäsenvaltiossa jollain tavoin hallussa, niin ne verotoimenpiteet, joihin on ryhdytty viimeisten vuosien aikana, ne avulla pyritään, pyritään stimuloimaan talouden toimintaa, niin verokustannuksia täytyy arvioida, jotta voimme tarkastella sitten kokonaistilannetta. siitä syystä pyydämme komissiota myöskin arvioimaan näiden kulujen tehokkuutta vaikutusanalyysin avulla. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Nyt on aika pitkä puhujalista, mutta ensimmäisenä Gunnar Högmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, sillä se on mielenkiintoinen. Ja se luo pohjaa keskustelulle Haluan todeta myös sen seikan, joka minun nähdäkseni on tärkeä, nimittäin työ, vauraus ja kasvu ovat seikkoja, jotka vaarantuvat, jos julkinen talous ei ole kunnossa. Siksi haluan muistuttaa valiokuntaa siitä, että viime vuonna käsittelimme mietintöä, jossa oli puhe elpymispolitiikasta. Ja meillä oli valittavana kaksi mahdollista linjaa. Sosiaalidemokraatit kannattivat menojen lisäämistä ja vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen höllentämistä, myös valtionapuja ja muita tällaisia ajatellen. Ja kaikissa näissä keskeisissä kysymyksissä sosiaalidemokraatit hävisivät. Heidän kantansa hävisi ja parlamentti vaaransi julkisen talouden vakauden ja valvonnan. Muistan, että korostin tuolloin esittelijälle sitä, että sosiaalidemokraatit ja Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue kannatti samantyyppistä menolinjaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Espanjassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Espanjassa on valtava julkisen talouden vaje ja työttömyys on kipuamassa 20 prosenttiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtionvelka on yli kaksinkertaistunut ja korkomenot valtionvelasta ovat kasvussa. Nämä ovat valtavia, valtavia kustannuksia ja säilyvät taakkana pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki tämä estää talouden elpymistä ja uusien työpaikkojen syntyä. Korkeat korot ja julkisen talouden tila ehkäisevät yksityisiä investointeja. Sosiaalidemokraattinen näkemys oli siis yksi vaihtoehto ja sitä myös pantiin täytäntöön joissakin jäsenvaltioissa ja nyt jälkikäteen on helppoa nähdä tulokset ja arvioida sitä, mikä oli se parempi linja. Siis vähemmän julkisia menoja, vähemmän julkis- valtionlainaa ja korkeampi työllisyys vai näiden vastakohta? Tässä joitakin kylmiä tosiseikkoja sillä molempia näitä vaihtoehtoja on käytännössä toteutettu ja nyt niiden tuloksia on helppo arvioida. Nyt kun keskustelu elpymisstrategiasta etenee, meidän on pidettävä tämä mielessä. Lähdetäänkö siis vähentämään valtion velkaa eri jäsenvaltiossa? Jos näin ei tehdä, niin silloin taloustilanne koko EU:ssa on vaarassa. Meidän täytyy siis valvoa ja samalla olla joustavia, mutta julkista taloutta on valvottava riittävän lujasti, sillä muuten vaarannamme taloudellisen tulevaisuutemme. Meidän on oltava varmoja siitä, että kun julkista vajetta, valtioiden talousvajetta vähennetään, niin silloin täytyy eri tavalla luoda kannusteita elvytykselle, lisätä muun muassa rajat ylittävää kauppaa ja uusien markkinoiden syntymahdollisuuksia. Tämän tapaista tasapainoa meidän pitäisi hakea. Kestävä kehitys ja etenkin pitkän aikavälin kestävä kehitys. Joidenkin jäsenvaltioiden vajeet huomioon ottaen, enkä edes nyt ota esille näitä vaikeimpia tapauksia – Korostan, että ei ole mahdollista kasvattaa julkisia menoja ilman, että myös valvonta on kunnossa. Suurin ongelma taloudessa, joka meillä nyt on EU:ssa, on se, että joidenkin valtioiden budjettivaje on niin valtava. Ja me kaikki tiedämme tämän. Syynä tähän on se, että liian monilla jäsenvaltioilla on jo ennen talouskriisiä ollut liian suuri vaje. Ja kun nyt sitten katsotaan eteenpäin, meidän on puhuttava siitä, miten voidaan luoda uudenlaiset säännöt tähän peliin, jotta voidaan taata vakaus ja vauraus. Ei riitä, että meillä on jokin enimmäisvaje, jos sellaista sovelletaan myös huonoimpina, anteeksi myös parhaina taloudellisina aikoina, sillä sehän pitäisi olla se luku, johon päädytään huonoina aikoina. Puheenjohtaja, mielestäni meidän täytyy lähteä nyt eteenpäin tässä asiassa, mutta meidän ei pidä olla mikään harhan vallassa sen suhteen, mikä vaikutus budjettivajeilla on EUn kansantalouksissa ei keskitytä liikaa vajeeseen, vaan mietitään, että minkälaista korkotasoa valtiot ja kansalaiset ovat valmiita ylläpitämään, sillä se vaikuttaa suoraan valtion varojen käyttöön. Ja monissa jäsenvaltioissa tilanne ei ole suinkaan hyvä, ja tämä tuli myös esittelijän kertomuksessa esille. Vakaa julkinen tajo, talous, vakaat vajeet vakaa kasvu, joka luo uusia työpaikkoja ja vaurautta. Tällä reseptillä päästään eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos Gunnar. Ensin puheenvuoro nyt varjoesittelijöille ennen muita jäseniä. Karl Haglund ensimmäisenä. Tack, fru ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Hänen alkuun haluan kiittää esittelijää erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä, aivan kuten edellinenkin puhuja teki ehkä näin alkuun voisin todeta, että arvostan kovasti tätä esittelijän lähestymistapaa, varsinkin kun tarkastellaan sitä haastetta, mikä on olemassa silloin, kun pyritään löytämään jonkunlainen ulospääsystrategia tämänhetkisestä kriisistä. Ja samalla pyritään säilyttämään eurooppalainen hyvinvointimalli. Kun tarkastellaan, miten vakava tilanne on kyseessä, niin on helppo olla samaa mieltä Gunnar Högmarkin kanssa – varsinkin tilanne on ollut viime viikkojen aikana niin vakava, että mielelläni haluaisin, että se heijastuisi paremmin tässä lopullisessa mietinnössä. Esittelijä pyysi myös sitä, että ottaisin käyttöön uusia indikaattoreita, joiden avulla mitataan eh, talouden kestävyyttä. Se on erittäin hyvä asia, mutta pelkää pahoin, että tuloksia ei nähdä ja kun se yhdistetään siihen, että meillä väestö ikääntyy, niin minusta meidän pitäisi olla huomattavasti rajoittavampia sen suhteen, miten paljon haluamme nyt käyttää rahaa. Sillä asia on nyt niin, että me emme voi lainaamalla tai tuhlaamalla päästä ulos tästä kriisistä. Näin se nyt vain on. Ja siitä syystä voisi ehkä olla hyvä tehdä vielä tiettyjä, tiettyä hienosäätöä tähän mietintöön. Varmaankin on niin, että on kysymys siitä, millainen poliittinen lähtökohta itse kellekin on ja millä tavalla se vaikuttaa siihen, mitä ajattelee, miten kriisistä päästään ulos. Mutta kun katsotaan näitä kertomuksia eri jäsenvaltioista viime viikkojen aikana, niin näyttää siltä, että on nyt päästy sille tasolle, minkä verran ylipäätään voidaan lainata EU-jäsenvaltioissa. on tässä mietinnössä luki myös, että että meillä voi olla alijäämää niin kauan, kun pitkällä aikavälillä on mahdollista maksaa takaisin velat. Ja että jos sitä pidetään jonkunnäköisenä mittarina, niin se on tietysti ihan hyvä. Ja miltei puolet jäsenvaltioista ovatkin näin tehneet. Sen tulisi näkyä myös tässä lopullisessa mietinnössä. Samalla haluan myöskin kiittää esittelijä siitä, että hän kuitenkin on kunnianhimoisesti pyrkinyt säilyttämään eurooppalaisen hyvinvointimallin. Mutta tässä tietysti on kysymys sitten poliittisesta ajattelumallista sen suhteen, miten siihen voidaan päästä se, että on kyetty säästämään rahaa ja kyetty vahvistamaan julkista taloutta monissa näistä maissa, on tietysti hyvä asia. Tilanne on kuitenkin niin vakava, että tarvitaan lisätoimenpiteitä. Ja en usko, että lisäkulut julkisella puolella ovat niitä joiden avulla tilanne voidaan ratkaista. Asiasta voidaan keskustella ja siitä varmasti tulee erittäin mielenkiintoista. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia vielä kerran esittelijälle. Uh, thank you, uh, Kiitos. Ja sitten Sven Giegold seuraavana. Ja, vielen Dank. Kiitoksia tästä mietinnöstä. On todella niin, että mietintö mahdollistaa vielä kerran sen, että voimme vielä kerran entistä syvällisemmin keskustella erilaisista eroista, joita, joista keskusteltiin euroalueen aluetta käsittelevän mietinnön osalta ja sitä Eli tässä on tiettyä päällekkäisyyttä näiden mietintöjen osalta, mutta niiden lähestymistapa on hyvin erilainen. Ja siksi ehkä nyt voimme vielä käydä aika perustavanlaatuista keskustelua. Ja on hyvä, että saadaan keskusteluun tai yritetään saada siihen hieman eh, järkeä. Eli ei riitä, että sanotaan vain, että julkinen vaje on hyvä tai huono asia, tai julkiset menot ovat liian korkeita tai eivät, ja niin edelleen. E, eli ei riitä, että puhutaan vain ideologisista kriteereistä, vaan täytyy löytää syitä. Ja tämä on hyvä tässä mietinnössä. Ja mielestäni olisi hyvä, että entistä vakavammin yrittäisimme käydä läpi eri kriteereitä, emmekä ainoastaan mm, mainitsisi, ovatko valtion velat hyvä vai huono asia. Kuitenkin ne ratkaisuehdotukset, joita tässä on, aiheuttavat meissä epäilyksiä vihreinä. Tässä siis ehdotetaan kärjistetysti sitä, että valtion menoja pitää lisätä ja nostaa niin kauan, että saavutana tietty raja. Eli että sellaisia teollisuustuotteita tuetaan ja tuetaan, jotka tuhoavat maailman ja aiheuttavat haittaa kehitysmaille. Eli jos haluamme viherelvytystä, emme voi tällaiselle linjalle lähteä, vaan meidän täytyy saada aikaan uudenlaista tuotantojärjestelmää, jolla saadaan aikaan tietty tuotantotaso. Ja tässä todella on suuria näkemyseroja, koska meidän teollisuustuotantomme uudelleen muokkaus ei näy tässä läheskään tarpeeksi. Ja se, kuinka tuotamme, aiheuttaa ekologisia velkoja, joista joudumme myös maksamaan kalliit viulut. Ja tämä perusnäkemys siitä, että meillä on erilaisia velkoja, kuten äh, rahoituksellisia vajeita, että muunlaisia vajeita ja vastuu esimerkiksi eteläisen, eteläistä pallonpuoliskoa kohtaan eivät tässä näy. Ja valtion mahdollisuudet, vaikka niitä ei paljon olisikaan siitä, mihin oikea velkataso asettuu, on hankala. Ja julkinen toiminta täytyy oikeuttaa. Se on äärimmäisen tärkeää, tärkeä juuri nyt, kun pohditaan vajeiden tason tärkeyttä. Saksassa kansalaiset pitävät suurimpana huolenaiheena ei niinkään ekologista kriisiä tai työttömyyttä, vaan valtion velan tasoa ja sitä, että valtio voisi muuttua toimintakyvyttömäksi. Ja tämä kysymys on äärimmäisen vaarallinen ja mielestäni meidän tulisi suhtautua tähän huolenaiheeseen ehkä vakavammin kuin että vain vastaisimme siihen makroekonomisin ajatuksin. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta, että on hyvä, että yhdessä kohdassa esittelijä puuttuu tähän ekologiseen muutokseen, mutta hän kuitenkin siinä tuo esiin sen, että tärkeiden investointien tulisi tulla ennen kaikkea julkiselta taso, taholta. Me taas näemme sen niin, että meidän täytyy sääntelyllä toimia niin, että saadaan julkisen rahoituksen lisäksi rahoitusta myös yksityiseltä sektorilta, jotta voidaan saada aikaan kestäviä, ekologisesti kestäviä tuotteita, eikä sellaisia, joiden jalanjälki on liian voimakas. Eli tämä, tässä muutoksessa ei ole kyse niinkään siitä, että valtion menoja ja velkaa nostetaan edelleen, vaan että luodaan edellytykset sille, että yksityisiin investoinnin saadaan aikaan jotakin kestävää. Ja jos näin tämä muotoiltaisiin, mekin voisimme ehkä niitä tukea. Uh, thank you. Um, yeah, the Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä ei näytä olevan täällä, joten seuraavana Portman kuulee. Dank u wel, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös lämpimästi esittelijämme alustuksesta. Julkisten varojen kestävyys on erityisen tärkeä, varsinkin kun pyrimme tarkastelemaan sitä, mitä täytyy tehdä myös lyhyellä aikavälillä. Minä olen sitä mieltä, että ennen kaikkea meidän täytyy ottaa huomioon se, että on täysin vastuutunta, että tällainen valtava valtion velka siirretään seuraaville sukupolville. Ikääntyvä väestö aiheuttaa tietysti ongelmia eläkkeiden ja terveydenhuollon puitteissa. Ja tässä suhteessa minulla on kyllä toinen lähestymistapa kuin esittelijämme. Se, että meillä on julkiset varat ja velat, jotka toimivat kestävällä tavalla, auttaa myös siihen, että inflaatio voidaan pitää kurissa. Ja näin meidän täytyy myös huolehtia siitä, että valtion velka pysyy järkevällä tasolla. Kasvu- ja vakauspaketti ja se, että tässä todetaan, että voidaan hyödyntää erityisiä olosuhteita, on myös tullut esille. Kollegatkin ovat ottaneet esille kriteereitä jotka liittyvät tuotantokapasiteettiin. Hyvä puheenjohtaja, minun mielestäni tämä ei ole toivottava tapa edetä. Meillähän on vakaus- ja kasvupaketti ja edellisten vuosien eh, kehityskulku osoittaa, että olemme kiinnittäneet liian vähän huomiota eh, vakaus- ja kasvupaketin kriteereihin, me ole pitäneet niistä kiinni, ja nyt olemme joutuneet ongelmiin. Meidän olisi pitänyt tehdä enemmän. Ja tässä suhteessa me tarvitsemme myös enemmän eurooppalaista hallintoa tässä kohdin. Niin sen täytyisi ehdottomasti olla meidän prioriteettina. Jäsenvaltioiden täytyy olla kurinalaisempia ja jäsenvaltioiden, myös isojen jäsenvaltioiden, Saksan ja Ranskan täytyy olla joustavampia. Me olemme liian paljon antaneet periksi näissä kriteereissä. Toiseksi lähestymistapaanne on mielestäni liikaa sellainen, että tässä otetaan huomioon liikaa taloudelliset kysymys, eikä oteta huomioon jäsenvaltioiden välisiä eroja, sillä on tärkeää, että meillä on hyviä sosiaalisia periaatteita ja eläke toimia. Ja tässä syystä haluaisin, että toissijaisuusperiaate olisi huomattavasti tärkeämmässä asemassa. Jos äh, huomattavasti tiukemmin pitäydymme vakaus- ja kasvupaketin kriteereissä ja noudatamme siis niitä. Ja näin annamme jäsenvaltioiden paljon vähemmän liikkumavaraa poiketa niistä. Sen pitäisi olla punaisena lankana mielestäni toimissa – ja tässä teidän mietinnössänne. Kiitoksia. Uh, right, she's gone, so now Udo. Ja seuraavana Udo. Thank you, thank you for... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yhdessä asiassa olen täysin varma. Jos olisi enemmän sellaisia eurooppalaisia kansalaisia, jotka kuulisivat, äh, mitä täällä sanotaan. He voisivat saada entistä enemmän sanavaltaa. Olen ollut jo nyt tätä keskustelua sitä, sitä mieltä, että kriisistä, rahoitus- ja talouskriisistä olisi pitänyt oppia jotakin ja meidän pitäisi pystyä käymään asiallista keskustelua siitä, mitä julkisen toiminnan pitää saada nyt aikaan, mutta minusta näyttää kuitenkin siltä, että populismi ja se, että tosiasioita ei tunneta, toisin kuin aikaisemmin, aivan kuten Högmark totesi. Siis ei todella voida olla sitä mieltä, että jos kolme kertaa BKT verran on poltettu rahaa tämän kriisin aikana, että tämä se siihen, mitä tarkistuksia olemme viiden, viime vuoden aikana täällä tehneet ja yrittäneet puuttua esimerkiksi järkeviin investointeihin. Eli kuinka kaukana todellisuudesta tässä todella ollaan. Kysymys tästä populismista liittyy siihen, että meidän täytyy myös pohtia kuinka todella otamme huomioon kansalaisten todelliset toiveet, eli sen kuinka puututaan köyhyyden poistamiseen, työpaikkojen luomiseen ja kuinka ylipäätään saadaan aikaan järkevää taloudellista toimintaa. Ja Vorman on aivan oikeassa, mutta en sanoisi, että emme ole olleet kyllin jämeriä tulkitessamme kasvojen vakaussopimusta, mutta emme ole kyllin fiksuja, koska emme pyrkineet investoimaan oikeisiin paikkoihin, jotta saadaan uutta taloutta aikaiseksi. Ja tämä on ollut epäonnistumisen syy aikaisemmin. Ja kukaan ei pääse tästä kriisistä eroon, jos ainoastaan seuraa omia ideologioitaan ja olen todella tästä vakuuttunut, koska tällä keskustelulla emme kanna minkäänlaista kortea kekoon. Se, mitä no, sanoi. Se, olisi tärkeää keskustella myös siitä, kuinka tästä velkataakasta päästään järkevästi ulos. Täytyy kehittää kasvustrategiaa, emmekä saa säästää kansantalouksia ja näivettää niitä liikaa. Ja se, mitä kollega Gigol täällä totesi, on mielestäni pelkää lumetta. Meidän tulee keskustella siitä, kuinka yhteiskuntaa muotoillaan uudelleen ja tuotantoa uudelleen on aivan oikein. Ja on tärkeää täällä keskustella ja esittelijä menee aivan oikeaan suuntaan. Mutta jos kyse on siitä, että valtiota heikennetään entisestään ja työllisyys räjähtää käsiin, emme todella ole oikealla linjoilla. Ja siksi, hyvät kollegat, toivottavasti nyt pääsisimme jälleen uusiin hyviin käytänteihin, emmekä ainoastaan astu vanhoihin ansoihin, koska ne eivät meitä vie eteenpäin. Uh, right, Case Swinburne. No niin, sitten Case Finburn. To those members who also sit. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja pahoittelen äh, tätä niille äh, jäsenille, jotka ovat toisessa valiokunnassa. Olette saattaneet kuulla tämän asian jo minun suustani. Kun puhutaan pitkän aikavälin kestävyydestä julkisessa taloudessa, niin äh, haluaisin ottaa esille sen, että me emme oikeastaan tiedä, mitä tämä julkinen velka, millä tavalla se pitäisi määritellä. Ecofinin ja ministerineuvoston kokouksen jälkeen on selvästi nähtävissä, että myöskään Ecofinilla ei ole selkeä käsitystä siitä, mikä se on. Ennen kuin asetamme kriteerit sille, mitä tulisi sisällyttää ja mitä ei tähän rahoitukseen, niin hyvin monet jäsenvaltiot käyttävät paljon erilaisia muita välineitä, jotka eivät kuulu suoraan budjettivälineisiin. Ja sitten meillä on paljon monia muita, kuten esimerkiksi rahoittamattomat eläkerahastot. Ne löytyvät myöskin minun maani budjetista valitettavasti. Toinen asia, kun puhutaan kestävyydestä ja julkisesta taloudesta, niin täytyy muistaa se, että hallitusten lainaama ja valtioiden lainaama raha tulee investoijilta markkinoilla – se määrä, joka täytyy seuraavien kuukausien aikana maksaa takaisin, on aivan valtava. Kreikka pyrkii saman kasaan 30 miljardia euroa, kun taas Portugalilla ja Espanjalla taas on 20 ja vastaavasti 17 prosenttia velkaa suhteessa bkt -hänsä. Ehdottaisinkin siitä syystä, että meillä pitäisi olla koordinoitu velahoitostrategia, jotta jokainen voisi pohtia sitä, milloin markkinoille mennään pääomavarantojen lisäämiseksi ja voitaisiin pohtia sitä, miten paljon velka otetaan tiettynä aikana. Jos on mahdollisuus lainata seitsemältä valtiota tai muilta, niin tietysti siinä on selkeä ero, lainataanko esimerkiksi Saksalta tai muilta. Jos meillä on koordinoitustrategia eurovyöhykkeellä ja vyöhykkeen ulkopuolella, niin sekin olisi hyväksi, jolle me sitten tietysti aio hyödyntää johdannaismarkkinoita kun haluamme varmistautua siitä, että kaikki euromerkittyjä joukovelkakirjoja päästä markkinoille yhtä aikaa. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi kunnon määritelmät ja yksinkertaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan lyhyellä aikavälillä varmistautua siitä, että emme joudu vielä suurempaan kriisiin myös valtionvelan puolella. Thank you. Uh, Danuta... Kiitoksia. Sitten Danuta Jasovjevska. Ole hyvä. I had to go to... Kiitoksia ja pyydän anteeksi, että jouduin välillä poistumaan. Olen lukenut tämän kyseisen mietinnön ja haluaisin ottaa esille joitakin seikkoja. Ensinnäkin ensimmäisessä osassa, jossa puhutaan elpymisstrategiasta, on tärkeää korostaa pitkän aikavälin investointeja, jotka tuovat tiettyjä voittoja ja elvyttävät todella taloutta. Eli tässä tarvitaan erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointeja ja sellaisia, jotka kehittävät kasvupotentiaalia. Mutta myös koulutukseen täytyy investoida entisestään, koska tällä hetkellä emme kouluta ihmisiä työmarkkinoille, jotka olisivat äh, päteviä ja myös valmiita liikkumaan paikasta toiseen. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota tämänkaltaisiin toimiin työmarkkinoilla rahoitus, rahoituksen pitkän aikavälin merkitys tulee muistaa. Ja mitä tulee maahanmuuton merkitykseen työmarkkinoilla, asiantuntijat sanovat, että se ei yksin riitä siihen, että kaikki tarpeet pystytään tyydyttämään, vaan meidän tulisi keskittää nykyiset voimavarat esimerkiksi siihen, että palkattaisiin yli 50-vuotiaita, mutta myös nuoria. Ja sitten toisessa osassa puhutaan julkisen rahoituksen vakaudesta, ja tästä puuttuu mielestäni viittaus väestön ikääntymiseen. Tämä on kuitenkin selkeä suuntaus eurooppalaisessa yhteiskunnassa, yhteiskunnissa. Ja tämä aiheuttaa usein haasteita jäsenvaltioiden talouksille. Ja kun otetaan huomioon tämä väestöhaaste, meidän täytyy ottaa huomioon myös ne vaikutukset, joilla tällä, joita tällä on esimerkiksi politiikkoihimme ja elpymis strategiapolitiikkoihimme. Eli jollakin tavalla näihinkin kustannuksiin pitää pystyä vastaamaan. Veropolitiikan ja työmarkkinapolitiikan osalta täytyy löytää sukupolvien välinen tasapaino pitkällä aikavälillä. Ja kolmanneksi, kun arvioidaan julkisia vajeita, esittelijät tekee useita ratkaisuehdotuksen, mutta minä lisäisin tähän sen, että tulisi valvoa eläkemaksuja. Eli tähän pitäisi lisätä tietty velvoite, koska tämä osaltaan edesauttaisi pitkän aikavälin vakautta. Eurostatin ja muiden tahojen pitäisi yhdessä kerätä tietoa täältä. Komissio ei viittaa tekstissään kassavirtojen tehostamiseen julkisella sektorilla. Useilla aloilla tällainen toisi mukanaan, siis se kassavirtojen seuranta toisi mukanaan kustannuksia, mutta kun rahoitukselle, äh, raho, rahoitustukea annetaan niille jäsenvaltioille, joilla on suur, suuria velkataakkoja, tiettyä valvontaa tarvitaan. Ja samoin äh, kansalaisten täytyisi päästä entistä paremmin äh, informaatioteknologiaan käsiksi, koska esimerkiksi tätä kautta voimme vähentää tiettyjä kustannuksia. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ainakin tässä työssä on yksi hyvä puoli, eli se, että tässä on yritetty esittää tiettyjä ratkaisuja. Eli näistä ratkaisuista voi olla tietenkin mitä mieltä tahansa, mutta hän on ainakin nähnyt vaivaa sen eteen. Ja se, mitä Uudo sanoi, se, että kes- käydään kes- keskustelua ja kuunnellaan sitä. Se, mitä hän sanoi, on mielenkiintoista, mutta se ei kuitenkaan tuo mitään ratkaisua mukanaan. Kun vähennetään julkista velkaa, tämä vaikuttaa myös muihin asioihin. Tarvitaan todella vyön kiristystä. Ja tällä hetkellä Ranskassa on annettu esimerkiksi auton romutuksesta tietty palkkio. Ja yritykset, jotka näitä asioita tekevät, korostavat, että uusiin autoihin ei liity tietty neljän vuoden rajoitus ja tämä taas on vaikuttanut siihen, mitä tuloja vanhoista autoista on saatu. Makrotaloustieteilijät toteavat juuri näin, että jos kaikki muu, kaikki muu tekijät jätetään sellaisekseen, niin silloin tilanne on tämä. Mutta varsinkin kehittyneissä maissa me emme voi vain muuttaa yhtä indikaattoria ja jättää kaikki muu paikoilleen. No sitten pitkän aikavälin rahoituksesta puhuttiin myöskin, puhuttiin, että meidän täytyy rahoittaa koulutusta, mutta ei koskaan aiemmin meillä ole ollut talouden ja koulutuksen tason välillä näin suurta eroa. Lisäksi meillä on jatkuvasti tarvetta lisäkoulutukselle. No sitten eläkeijän siirtämisen. Sitähän nyt, siitä on puhuttu hyvin usein. Se tietysti vaikuttaa myöskin julkiseen talouteen. Ei minulla tässä ole mitään ratkaisuja ole tietysti. Toivottavasti niitä löydetään, mutta minusta meidän täytyisi pyrkiä kuitenkin järkeilemään ja sama aikaiseksi tähän hyvä ratkaisu silloin kun kansalaisille puhutaan tästä asiasta, niin kansalaiset kysyvät, että mihin te haluatte nämä rahat käyttää niin minun mielestäni meidän täytyy esittää käytännöllisempiä kysymyksiä. En ole varma, löydetäänkö niihinkään ratkaisuja, mutta minusta on tärkeää huomata, että tarkistustemme avulla ja tämän pohdinnan avulla voimme pyrkiä samanaikaiseksi konkreettisen ratkaisun. Sillä miten haluatte, että puhutaan kestävästä julkisesta taloudesta silloin, kun eurooppalaisissa valtioissa hallitukset ovat vallassa alle kaksi vuotta. Silloin kun henkilön pormestarina voidaan vähän voi valita, että tekeekö hän tiettyjä toimia oman toimikautensa aikana, mutta rans- ja asettaako hän esimerkiksi kukkia liikenneympyrän. No Ranskassa näin hyvin useat pormestarit tekevät, eli sen kummempiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella kollegaani käsittelijää tästä mietinnöstä. Minä en nyt puhu ratkaisuista niin kuin muut täällä ovat puhuneet, vaan tarkastelen enemmänkin raportointia ja kirjanpitoa sillä rakenteilla ja ratkaisuilla ei ole merkitystä ellei tällaista elleivät valtiot noudata tiukkaa kuria sen mittaamisessa, mitä ikinä sitä mitataankin, esimerkiksi julkisen talouden alijäämää tai muita tekijöitä. Sama pätee PKT, Maastrichtin kriteereihin ja muihin tällaisiin. Ne ovat olemassa ja ne ovat ihan paikallaan, mutta olemme jo havainneet, mitä tapahtuu, jos jokin valtio päättää olla noudattamatta näitä sääntöjä ja kertoa asiasta totuuden vasta- vastaisesti. Tällainen luova kirjanpito tai miksi sitä sitten kutsutaankin, on käytössä joissakin jäsenvaltioissa. Ja minä hämmästelen sitä, mitenkä voidaan kassavirtaperusteista kirjanpitoa noudattaa joissakin eurovaltioissa. Ja sitten leikitellään tällä alijäämällä sen mukaan, miten, miten kassavirtaa milloinkin ohjataan – ja saadaan siitä sitten hyötyä. Komission pitäisi varmistaa, että myös ennusteita valvottaisiin tarkasti, sillä vaikka ennusteet eivät olekaan mikään eksaktia tiedettä, niin niissä kuitenkin päästään melko lähelle totuutta. Ja joilla kuilla on tapana tehdä aina optimistisia ennusteita ja antaa sitä kautta sellainen vaikutelma, että mitään ongelmia ei ole ja että asiat ovat ihan ihan tuota pikaa tulleet ratkaistuiksi. Minä haluaisin, että tässä mietinnössä viitattaisiin myös tilastohallintoon ja riippumattomiin tilastointilaitoksiin, jotta saataisiin tarkempaa ja parempaa valvontaa julkisesta taloudesta, eläkkeistä ja, mistä, ja kaikista mahdollisista tiedoista, jotka ovat tärkeitä tämänpäiväisten ratkaisujen kannalta. Kiitos. Okay, thank you very much. Uh, I thought I just... Kiitoksia. Ajattelin, että itsekin esitän tässä joku sen kommentin. Yksi on enemmänkin ilmoitusasia. Ensinnäkin tämä mietintö on sellainen, jossa on käytössä vahvistettu yhteistyö työllisyysasioiden valiokunnan kanssa. Ja se keskittyy erityisesti sosiaalisiin ja työllisyysvaikutuksiin, joita näillä strategioilla on sekä eh, väestön ikääntymisen haasteeseen ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen. Eli tällaisia seikkoja siis käsitellään tuossa toisessa valiokunnassa lähinnä. Mietintö laaditaan siten, että siinä on kaksi osaa, tavallaan kaksi mietintöä punotaan yhteen ja on hyvin vaikea todeta, että mikä on työllisyysvaliokunnan alaa ja mikä meidän, koska ne liittyvät niin läheisesti toisiinsa. Mutta halusin vain kiinnittää huomionne tähän, tähän yhteistyöhön ja niihin näkökohtiin, joita tässäkin valiokunnassa käsitellään. Kay ja Edward mainitsivat molemmat mittaamisen ja valvonnan ja sen, että mistä se vaje oikein koostuu, mistä alijäämä koostuu. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitsemme uusia työkaluja, jotta voimme paremmin valvoa ja seurata sitä, mitä jäsenvaltiot oikein raportoivat. Olli Reenin kuulemisessa otettiin esille nämä valtioiden taseeseen liittyvät kysymykset ja ongelmat ja vaadimme häneltä vastausta tähän kysymykseen ja hän lupasikin siihen paneutua. Ja minulla ei ole ollut tilaisuutta tarkastella sitä, mitä asialle sitten minun on tapahtunut, mutta viime viikolla kuitenkin pystyin lehdistölle kertomaan, että Parlamentti on ollut kiinnostunut tästä asiasta ja sitä tutkitaan. Huomenna meillä on näkemysten vaihtoa. tilastoasioiden neuvottelukunta asioita koskevasta mietinnöstä. Ja minä taisin olla se esittelijä, joka tämän kyseisen elimen sain aikaiseksi ja oli hyvin vaikea saada jäsenvaltiot pääsemään sopuun minkäänlaisesta valvonnasta, vastavuoroisesta tilastojen valvonnasta, mutta on selvää, että meidän on edettävä tällä tiellä. Ja nyt meillä on tilaisuus ajaa tätä asiaa eteenpäin jäsenvaltioiden suunnalla. Meidän on siis kehitettävä lisää ja parempia valvontatyökaluja, emmekä oikein pysty määrittelemään vielä sitä, mitä esimerkiksi alijäämä sisältää. Ja jäsenvaltiot eivät kovinkaan innokkaasti tätä ongelmaa ole selvittelemässä. Ihan sama, miten alijäämä määritellään, niin se on useimmilla valtioilla kuitenkin suuri. Emme vielä ole saaneet aikaiseksi kaikkia työkaluja, joita aiempaa tarkempaan valvontaan tarvitaan. Emmekä vielä oikein ymmärrä sitä. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä alijäämään kuuluu, mutta se ei ole mikään syy jättää puuttumatta tähän asiaan. Komission edustajana on herra Weiss täällä paikalla. Haluaisiko hän käyttää puheenvuoron? Mm, thanks a lot, uh, Madam President. Um, we can um, by and large um, agree with... Niin, hyvin pitkälti olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat esittäneet ehdotuksia. Ja on puhuttu siitä, että tilastollinen, eh, tilasto, tilastoiden pitäisi olla järkeviä indikaattoreiden samoin ja että niitä tarvitaan tulevaisuudessa. Tämä tietysti asetetaan etusijalle työohjelmissa. Meillä on kuitenkin muutama varauma tästä mietinnöstä. Ja haluaisin mainita muutaman asian, jotka saattavat muuten tulla väärinymmärretyksi. Ensinnäkin uskomme, että mietintö pohjautuu aika kapeaan näkemykseen julkisten varojen vakauttavasta vaikutuksesta. Vaikka kasvu- ja vakauspaketin suhdannevaikutukset ovat selkeitä, niin vakauttamis, vakauttamiskysymykset tulevat esille emussa myös mukautumistarpeen vuoksi. Ne maat, joilla on huomattava ulkoinen ja sisäinen tasapainoero, joutuvat säätämään julkista talouttaan riippumatta siitä, missä kunnossa tuo talous on. Toiseksi joidenkin puhujien mainitsema mietintö ei selkeästi ota esille kestävyyden ja ikääntymisen välistä yhteyttä. Useimmissa jäsenvaltioissa ikääntyvän, jäsen, ikääntyvän väestön vaikutus on johtanut jo epätasapainotilaan jo ennen kriisiä. Ja silloin on tarvittu määrätietoista toimintaa, jotta velat eivät kasva eksponentiaalisesti. Perustavatoinen kysymys, joka tässä on esillä, koskee niitä uudistuksia, joita tarvitsee tehdä, jotta voidaan saada aikaiseksi kestävä tilanne. Lisäksi rakenneuudistusten tarve kasvun moottorina on huomioitu ja lisäponnistuksia tarvitaan tällä alalla. Kuitenkin meillä on epäilymme sen suhteen, että voidaanko luottaa yksinomaan mietinnössä esitettyyn kysymykseen siitä, että hallinnoidaan kysyntää. Elpymisen hoitaminen jota siihen, että voidaan epävakautta tilannetta ja vesittää myöskin käynnissä olevien verotukien toiminta. Lisäksi mietintöä on parannettu myöskin laajennetulla strategialla, jota voidaan soveltaa, kun pyritään samanaikaiseksi kestävä valtiontalous. Se merkitsee sitä, että Verotuskonsolidointia täytyy jatkaa pidemmälle kuin mitä kasvun vakauspaketissa on otettu esille. Useimmissa jäsenvaltioissa konsolidoinnin tulisi alkaa silloin, kun elpyminen alkaa. Ja kun tarkastellaan näitä mukautumistarpeita, niin jäsenvaltioiden täytyisi sitä harjoittaa jo nyt. uudistukset eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmässä tuota käyttöön, jotta voidaan välttää ikääntymisen johtavien kulujen, ikääntymisestä johtuvien kulujen lisääntyminen. Lisäksi täytyy myöskin viedä eteenpäin tuottavia investointeja ja lisätä työllisyyttä. Meidän uskoaksemme näiden elementtien sisällyttäminen mietintöön tekisi siitä laajempi pohjaisen, joka meidän mielestämme on tarpeellista. Kiitoksia. Van Gogh, haluatteko päättää tämän keskustelun, vetää sitä yhteen? Quelques remarques. No, muutama huomio vain. Minun mietintöni sai olla korkeintaan 7000 merkin pituinen. Ja tämä tietenkin sitoi käsiäni ja tämä tietenkin vaikutti tähän tekstiin, mutta olin tässä viisas. Vakauspaketti on ollut ehdottomasti tässä yhtenä rajoitteena vuodelta 2005 ja olen lisäksi asettanut puitteistoksi eurooppalaisen tekst, eurooppalaiset tekstit toisin kuin esimerkiksi muissa mietinnöissä on tehty jossa jotkut kollegat ovat pyytäneet äh, rahoitusta Eurobonin avulla, joka on kielletty tällä hetkellä Lissabonin sopimuksessa, tai sitten, että julkista alijäämää voitaisiin rahoittaa, niin kuin jotkut ehdottavat, kuten Yhdysvalloissa tai äh, äh, Iso-Britanniassa olisi tehty. Eli pyydetään keskuspankilta rahoitusta sen sijaan, että markkinat toimisivat. Näin Yhdysvalloissa on tehty ja Isossa Britanniassa, mutta minä en myöskään tätä mahdollisuutta ottanut esille, jotta ei suututettaisi niitä, jotka ovat sitä mieltä, että eurooppalainen puitteisto tällä hetkellä on hyvä. Eli en ole halunnut tässä mitenkään jäädyttää näitä kantoja ja olen pyrkinyt etsimään vuoropuhelua meidän keskuudessamme, jotta voitaisiin saada aikaiseksi kunnon ratkaisut tähän ydinongelmaan, eli Äh, julkisen velan ja julkisen talouden kestävyyteen. Hyvät konservatiivi- ja liberaalikollegat, meidän täytyy näin pyrkiä panotamaan eurooppalaista, äh, eurooppalaisen talouden tilaa. Jos tarkastellaan budjetin rakennetta eri maissa, niin mitä huomataan? Huomataan, että äh, julkisten kustannusten määrä BK, suhteessa BKT ei ole laskenut, se on, ei ole noussut, se on päinvastoin laskenut. Ja että alijäämä, puhun tässä nyt aivan viimeaikaista kehityksestä, johtuu nimenomaisesti verotulojen valtavasta vähentymisestä. Se on se tärkeä kysymys ja sen, tässä suhteessa käännyin myöskin komission puolen, että se arvioisi sitä, miten tehokas on ollut verovarojen käyttö eri eurooppalaisissa jäsenvaltioissa ennen kriisiä, joiden avulla on pyritty tukemaan eri talouksia. Onko tämä verovarojen käyttö ollut tehokasta vai onko se johtanut siihen, että on jouduttu amputoimaan julkisia, julkista budjettia, joka jo on aiemmin ollut ongelmissa. Eli se ei ole vaikuttanut kasvuun. Silloin kun tehdään budjettisuunnitelmia, ja verotulot laskevat ja on kasvutavoitteita, jotka ovat kahden prosentin luokkaa. Ja talous kuitenkin toimii vaikka yhden prosentin alla. Niin ihan mekaanisesti silloin voidaan tarkastella sitä, että koska me olemme lisänneet julkisia kuluja ja verotulot ovat laskeneet ja koska verot, verotason lasku ei ole johtanut kasvuun, niin se ei ole silloin ollut toimiva ratkaisu. Ja siinä selkeästi on silloin tuhlattu julkisia varoja. Sitä tulee tarkastella erittäin huolella. Minä olen tästä varsinkin huolissani, koska verovarojen tehoton käyttö on tässä todellakin kyseessä. Eli olen aivan kuten tekin huolissani siitä, että julkisia varoja käytetään huolettomasti ja että suurimmassa valtiossa näin tehdään ja on otettu käyttöön ohjelmia jo ennen kriisiä. Tässä kollegani oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että sosiaalipuolella kuulujen käyttö silloin, kun mennään pidemmälle kuin nämä asetetut rajat, on erityisen tärkeä. Tämä johtaa siihen, että verotulot vähenevät, vaikka kasvu on ollut, ja se johtaa myös siihen, että seuraavien vuosien aikana kaikki Euroopan maat joutuvat kiristämään vyötään ja palkkatulot laskevat. Ei sen takia, että julkiset kulut olisivat nousseet, vaan että taantuma tulee uudelleen Ja tässä suhteessa voitte nähdä, että spekulointimarkkinoilla toimii Kreikkaa, Espanjaa ja muita vastaan. Tämä on se tilanne, jossa me olemme. Meidän täytyy nyt avata silmämme. Ja olen huolissani nimenomaan näistä kysymyksistä. Olen huolissani siitä, miten julkiset varat säilyvät kestävällä tasolla tulevaisuudessa. Tästä on että komissio tutkii näitä tilanteita, sillä alijäämään meneminen vaikkapa 90-luvulla silloin kun meillä oli miltei täystyöllisyys kyseessä, meidän olisi pitänyt, ja kun sanon me, tarkoitan sillä suurinta osa eurooppalaisia valtioita, meidän olisi pitänyt hyödyntää tätä velkatakan keventämiseksi. Uskoakseni täystyöllisyystilanteessa täytyy saada aikaiseksi budjettitasapaino, mutta nyt kun ollaan tuotantokapasiteetissa 70 prosentin tasolla, joka on kaikkein alhaisin toisen maailmansodan jälkeen, niin silloin tilanne on aivan toinen. Jos tässä suhtaudutaan asian samalla tavalla, niin silloin joudumme olemaan samankaltaisessa tilanteessa kolme, neljä, viiden vuoden ajan. No, en aio puhua tässä suinkaan liian pitkään. Ihan vain. Ehkäpä. Niin, eläkeistä. Otin esille eläkekysymyksen, milloin hän esitettiin tämä kysymys. No, eläkkeet en tiedä, mikä tilanne on vuonna 2050. Ne, jotka pystyvät ennustamaan tällä salissa sen, mikä tilanne on vuonna 2050, mikä on silloin kasvuprosentti, mikä on se osuus, joka aktiivisen työväestön palkoista käytetään eläkkeiden rahoittamiseen, kuinka suuri maahanmuutto on, niin hän on aika terävä tyyppi. Minä en kyllä tätä pysty tekemään. Paljon on pohdittu että tässä turhan dramatisoidaan tätä tilannetta, mutta tässä perusteluosassa, jota pyytäisin teidät lukemaan, niin olen ottanut asian esille. Ja aivan kuten puheenjohtaja muistutti, niin tässä mietinnössä on tietty työjako. Siinä pyydetään työllisyysvaliokuntaa käsittelemään näitä ongelmia, ja minä olen pelkästään käsitellyt sitä, että jos eurooppalainen sosiaalimalli on ollut tämän kriisin aikana, niin työllisyysvaliokunnan kollegoiden tulisi silloin löytää oikeat ratkaisut, jotta se voitaisiin säilyttää. Mutta minä en suinkaan ole sitä mieltä, että me tässä yrittänyt jakaa mielipiteitä, vaan pyrin löytämään sellaisia indikaattoreita, jotka sopivat kaikille. Potentiaalinen kasvuprosentti esimerkiksi, tuotantokapasiteetin käyttö, olen ottanut nämä indikaattorit mukaan siitä syystä, että taloustieteilijät tällä hetkellä pyrkivät laskemaan sitä, mikä on se kasvuprosentti, joka meillä olisi täystyöllisyyden aikana. Mikä on siis se kasvuprosentti silloin, kun tuotantokapasiteettia käytetään täysillä. Ja mitä pitäisi tehdä, kun pyritään löytämään tällainen ulospääsystrategia? Ja kun tarkastelemme potentiaalista Euroopan talouden kasvua, niin se on noin prosentti puolitoista. Ja tästä syystä meillä täytyy olla jonkinlainen ulospääsystrategia. Jos kyökkenemme sopimaan tästä, niin minusta olisi hyvä tapa edetä näin. Mutta luulisin, että kasvuprosentti voisi olla isompikin kuin puolitoista ja voidaan hyödyntää automaattisia vakauttajia. Mutta emme tietysti pääse tässä teknistä keskustelusta sen pidemmälle, jos tällä tasolla jatketaan. Mutta otin esille ne indikaattorit, joita kaikkien makrotaloustieteilijöiden mukaan pitäisi olla mukana tässä keskustelussa, jotta voitaisiin aikaiseksi tuo mahdollinen potentiaalinen kasvuprosentti, on se nyt sitten prosentti tai kaksi. Enkä minä suinkaan tulevaisuudessa poissulje sitä, että saamme aikaiseksi jotain muuta vaikkapa sellaisia autoja, jotka eivät saastuta lainkaan. Ja voimme saada aikaiseksi esimerkiksi energiaa, joka ei saastuta. Se on ihan mahdollista. Ehdotan vain, että näitä samoja pohdintoja sovellettaisiin tähän. Ja pitäisi tarkastaa sitä, mihin suuntaan me näitä investointeja suuntaamme. Ja tietysti vihreän sisällyttäminen tähän asiaan on tietysti oikein hyvä asia. Kiitoksia. Uh, thank you very much. I, I let this debate go on because I... Kiitoksia. Annoin tämän keskustelun jatkua näin pitkään, koska tämä Langenin asiahan jäi pois esityslistalta tällä kertaa. Ja kyseessä on kyllä tärkeä mietintö. Ja kiitänkin esittelijää hänen työstään. Tarkistusten määräpäivä on 15. maaliskuuta ja odotamme komission ehdotuksia EU 2020 asiasta maaliskuun alussa 22. päivä maaliskuuta on tarkistusten määräaika tämän asian osalta ja 27.3. äänestysvaliokunnassa, joten meillä pitäisi kyllä olla kylliksi aikaa tätä käsitellä. Ja huhtikuun kakkostäysistunnossa pitäisi sitten äänestää asiasta, jotta se saataisiin valmiiksi ennen kesäkuun neuvoston kokousta. Kiitän kaikkia kollegoja jo tässä vaiheessa tähän panostamisesta. Nyt siirrymme eteenpäin tämän päivän esityslistalla kohta kahdeksan julkisesti noterattujen yhtiöiden johtajien palkat ja palkkapolitiikka rahoituspalvelusektorilla. Ja esittelijänä on Saidel Kadrawi. Ehm, Kiitoksia, hyvä eh, puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille sen, että nyt tässä eh, tämä ajoitus on hieman huono minulle, sillä minun täytyisi toisessa valiokunnassa puoltaa toista mietintöä. Ja vuoden 2009 loppuraportti osoittaa sen, että rahoitussektorilla palkka- ja palkkiopolitiikka on muokattu. Ja nämä suositukset ovat tietysti niitä, joiden avulla sitten seuraavien kuukausien ajan tätä mietintöä työstän. Mutta en pitäydy pelkästään näihin, vaan on tehty erilaisia aloitteita palkka- ja palkkiopolitiikasta – Financial Stability Boardin avulla ja on paljon erilaisia kansallisia aloitteita. On tärkeää huomioida, että Euroopan parlamentin voimme saada tästä asiasta hyvin perustelun ja selkeän, kuten myöskin yksityiskohtaisen näkemyksen. Talous- ja rahoituskriisin aikana on tätä palkkio, palkka- ja palkkiopolitiikkaa kritisoitu hyvin voimakkaasti, mutta myös tuon politiikan taloudellinen vaikutus lyhyellä aikavälillä on johtanut siihen, että rahoituskriisi on ollut niin vakava ja sen jälkeen talouskriisi, joka sitä on seurannut. Ja näin ollen me tarvitsemme tiukempia sääntöjä, jotta tilannetta voidaan muuttaa. Tiukat säännökset, tiukka säännöstö palkkiopolitiikassa on mielestäni ankkuroitava myöskin yleiseen puitteistoon. Ja kun puhutaan pankeista, niin voidaan myös tiukentaa pääomavaatimuksia ja valvontaa. Kollega Eileen McCarthy käsittelee myöskin tätä asiaa mietinnössään. Minun mietintöni tavoitteena on pikemminkin se, että otetaan esille nämä yleisperiaatteet, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi optimaalinen palkkiopolitiikka, ja se koskee siis sekä pankkipolitiikkaa että pörssiyrityksiä. Ja näin ollen mielestäni voidaan tarkastella sitä, missä määrin nämä suositukset täytyisi muuttaa pakottavammiksi. Meidän täytyy myöskin saada aikaiseksi tasa-arvoinen toimintaympäristö koko Euroopan unionissa. Sitten vielä sananen näistä tutkimuksista ja vaikutusarvioinnista, joita komissio on tehnyt, jonka mukaan on nähtävissä erilaisia suuntauksia, varsinkin yhteys talouden huonon tilannen, tilanteen ja palkkiopolitiikan välillä yhtäältä. On nähtävissä, että viimeisen 15 vuoden aikana on ollut valtavaa kasvua johtajille annettavissa palkkioissa. Ja toiseksi voidaan huomata, että tutkimus osoittaa, että itse asiassa meillä on erittäin heikko yhteys yhtäältä palkkion nostamisen välillä ja toisaalta taas parempien yritysten tulosten välillä. Näin komission vaikutusarviointi osoittaa, kuten myöskin kansainvälisen työjärjestön arvioinnit. Kolmanneksi voidaan huomata, että keskimäärin noin 74 prosenttia on tämä osuus, varsinkin suurissa yrityksissä. Ja selkeästi on myöskin huomattu, että helposti leikataan esimerkiksi tutkimuskuluja, kun pyritään maksamaan palkkioita. Ja hyvin lyhyellä aikavälillä tämä vaikuttaa tietysti haitallisesti. Sen lisäksi täytyy huomioida myös se, että meillä on paljon erilaisia kansainvälisiä aloitteita, joihin on ryhdytty corporate governancein nimissä, kun on pyritty yhdistämään paremmin palkkiot ja toimitusjohtajien toiminta pankeissa ja muualla. Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Itävallassa muun muassa on ryhdytty tämän kaltaisiin aloitteisiin. Ja tietysti verotuspolitiikassa, työsäännöksissä, yrityssäännöksissä on pyritty myöskin tähän asiaan pureutumaan. Ja niin kauan kuin siinä ei ole saatu lopullisia tuloksia aikaiseksi, se saattaa vääristää myöskin sisämarkkinoiden toimintaa. Komission suositukset, muistutan ensinnäkin tästä keskittymistä lyhyen aikaväliin siitä syntyy erilaisia kysymyksiä, muun muassa se, millä tavalla palkkioiden rakenne liittyy ja minkälainen on tämä muuttuva palkka ja kiinteä palkkio. Ja että sitä tulisi seurata. Ja mitä täytyy saavuttaa tietyissä eri tavoitteissa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita täytyy esittää. Sitten meillä on muita näkökohtia, jotka koskevat esimerkiksi suorituskriteereiden käyttöön ottamista, palkkiokomitean roolia, riippumattomien johtajien roolia. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita voidaan käsitellä. Kuten tiedätte, näitä suosituksia on muutettu 31.12. lähtien. Tätä, niitä muutetaan 31.12. tänä vuonna ja vuosittaiset tulostaulukot auttavat tässä arvioinnissa ja arviointi sitten lopuksi tehdään komission toimesta. Kuten jo totesin, niin uskoakseni meidän täytyisi myös mennä pidemmälle kuin mitä suositukset menevät. Olen huomioinut, että komissio sen Barnier kuulemistilaisuudessa ja myöskin ECOFIN neuvostossa sanoi tästä jotain Varsinkin sen, että hänen mielestään täytyisi ottaa käyttöön huomattavasti paljon sitovampia säännöksiä. Komission jäsen otti myös esille tällaiset arviointikomiteat ja riippumattomat jäsenet johtokunnassa. Nämä ovat sellaisia asioita, joita seuraavan viikon aikana yhdessä katsomme. Haluan myös todeta, että olemme pyrkineet yhdessä Lee McCarthyn kanssa järjestelemään seuraavien viikkojen ajaksi kuulemistilaisuutta, mutta se ei tule onnistumaan, koska emme saaneet aikataulullemme yhteensovitettua. Ja voi kertoa myös siitä, millä tavalla tämä ajoitus sitten onnistuu mietintö, nimittäin esitetään 26. 27.4 tarkistusten mm, esittämisen määräaika on 10.5. Ja sitten asiasta voidaan keskustella 22.6. Ja sitten sitä voidaan äänestää sen jälkeen täysistunnossa. Tässä nyt johdantona hyvät kollegat tämän alustuksen tähän erittäin laajaan teemaan. Ja mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja. Ja toivon, että voimme saada aikaiseksi erittäin hyvää yhteistyössä yhteistyötä tässä asiassa. Kiitoksia. Viki on ensimmäinen puhuja listallani. Thank you very much. Um... Kiitoksia ja kiitos tästä mietinnöstä. Nythän on kolmas kerta, kun käsittelemme näitä palkkioasioita tässä valiokunnassa viime kuukausien aikana, sillä tähän liittyvät myös jotkin Aalinin koordinoimat muutosasiat. Pyydän anteeksi, jos nyt hiukan toistan itseäni ja sanon uudelleen joitakin asioita, joita kahdessa viime keskustelussakin olen sanonut. Kyseessä on seikka, joka veronmaksajien mielestä ei pelkästään yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan koko Euroopassa tuntuu todella ikävältä Etenkään pankkien ei pitäisi enää jatkaa tällaista pelaamista osakkeenomistajiensa varoilla, vaan pyrkiä kestävämpään taloudenpitoon. Asiasta haetaan laajaa konsensusta monellakin tasolla sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan laajuisesti. Tietenkään se, että luodaan vaurautta ja tienataan sillä ei ole mikään paha asia. Meidän on nimittäin varmistettava, että vaurautta pystytään luomaan. Kuitenkin jos kasinotalouden tyyliin pelataan muiden, muiden ihmisten rahoilla ja otetaan valtavia riskejä, niin se on toinen asia, sillä näiden ammattilaisten pitäisi hallinnoida ihmisten rahoja ja hallita riskejä, ehkäistä riskien toteutumista. On pelkästään oikeutettua, että jos saa palkkioita siitä, että menee hyvin hyvinä aikoina, pitäisi tuntea nahoissaan myöskin se, että huonoina aikoina asiat eivät mene hyvin. Korkealla tasolla on todettu että hyvin lyhytaikaisista kannusteohjelmista pitäisi päästä eroon, mutta samanaikaisesti pitää pitää mielessä, että yksi niistä yrityksistä, joilla on ollut kaikista avokätisimmät palkkiojärjestelmät, on ollut Lehman Brothers. Ja vaikka siis työntekijät olivat sitoutuneet yritykseen ja toimimaan sen tulevaisuuden hyväksi, niin siltikin nämä kaikista huonoimmat vaihtoehdot toteutuivat. Meidän täytyy varmistaa, että pääomat ovat vakaita ja riittäviä. Riskien hallintaa täytyy myöskin kun, kohdella kunnioituksella. Ja lisäksi tulevat myös yritysvastuukysymykset kuvaan, sillä niiden täytyy olla nykyistä suuremmassa roolissa palkka- ja palkkiopolitiikassa. Bonusten ja peruspalkan välinen tasapaino otettiin täällä jo esille. Viime viikolla lehdissä kirjoiteltiin asiasta ja osa ihmisistä jalomielisesti luopui bonuksistaan. Toivottavasti veronmaksajat siirtyvät takaisin heidän puolelleen tällä keinoin. Mutta se, että bonuksista luovutaan ja pidetään kiinni korkeasta palkkatasosta, korkeasta peruspalkkatasosta, se ei mielestäni myöskään ole kovin kestävä tapa pitemmän päälle ajatellen. Tämä tasapaino kannustipalkkioiden ja peruspalkkion välillä on saatava aikaiseksi. Olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta kyseessä ovat nyt globaalit rahoitusmarkkinat ja hyvin monet instituutiot toimivat näillä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meidän on varmistettava se, että samalla kun laadimme EU-tason toimia, kiinnitämme huomiota myös ulkopuoliseen maailmaan ja otamme sen kehitykset huomioon. Uskoisin, että jäsenvaltiot haluaisivat kyllä tiukempia sääntöjä palkkioiden suhteen kuin mitä EU:ssa on ehdotettu. Ja olen sanonut tämän aikaisemminkin. Ja ehkä jotkin jäsenvaltiot haluavat mennä pidemmälle kuin esimerkiksi meidän maamme tai Sarkozyn ehdotukset. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Karl Haglund. Tack fru ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Edelliset puheenvuorot ovat olleet erittäin hyviä ja minun mielestäni meidän täytyykin tarkastella tasapainoisesti tätä kysymystä. Jos joku kymmenen vuotta sitten olisi sanonut, että meidän täytyy ryhtyä sääntelemään palkkiojärjestelmiä yrityksissä, niin sitä olisi ollut vaikea uskoa. Olisi sanottu, että kyllähän markkinavoimat sen hoitavat ja että toivottavasti tietyillä toimialoilla ja maissa on yrityskulttuurissa järkeä silloin, kun riskeutetaan. Olemme joutuneet tähän tilanteeseen juuri siitä syystä, että näin ei ole ollut. Ja täytyy hyväksyä se, että vähitellen täytyy myös esittää suunnit, äh, tällaisia suosituksia. Se on selvää, että toiminta Euroopassa ja muualla maailmassa on osoittanut, että tällaisia suosituksia tarvitaan. Samalla täytyy edetä tasapainoisesti ja on helppo rinnastaa tämä työhön, kun käsittelemme vaihtoehtoisia investointirahastoja, jossa on menty vähän liian pitkälle, koska tällainen populistinen lähestymistapa tulee julkiselta puolta selkeästi esille ja näin meihin poliitikkoihin kohdistuu paineita sen suhteen, että meidän täytyisi toimia tiukasti tässä asiassa ja se johtaa siihen, että usein menemme liian pitkälle ja toimimme liian yksityiskohtaisesti. Kun tarkastellaan näitä säännöksiä, niin minusta on tärkeää huomioida, että ne yritykset ja se toiminta, jota täytyy hoitaa, ovat aika erilaisia. Siitä syystä täytyy pohtia sitä, että miten pitkälle ja miten yksityiskohtaisesti voimme esittää näitä suunnitelmia. Lisäksi on fakta, että yrityskulttuurimme on aika erilaisista. Ja tästä, tästä syystä täytyy muistaa, että ei mennä liian pitkälle, sillä esimerkiksi minun kotimaassani tällaisia ongelmia siinä suhteessa ei ole. Sitten ne asiat, jotka ovat systeemisen riskin kannalta tärkeitä, täytyy ottaa huomioon tällainen vastuuton riskinotto, sitä täytyisi kyetä sääntelemään ja siitä syystä myös palkkiojärjestelmä tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Samalla emme saa unohtaa myöskään sitä, mitä Viki juuri totesi, eli että on olemassa syitä sille, miksi palkkiojärjestelmät ovat olemassa yrityksissä. Sitä me emme saa kuitenkaan unohtaa. Palkkiojärjestelmiähän ei ole luotu vain siitä syystä, että yritysjohtajat saisivat paljon rahaa, vaan kysymys on siitä, että yritykset ovat huomioineet sen, että Palkkiojärjestelmät luovat hyvinvointia yhteiskuntaamme pitkällä aikavälillä. Siitä syystä meidän täytyy olla tasapaino sen välillä, että johtajien toiminta ei vaikeudu. Mutta emme saa tietysti nostaa palkkojakaan suhteettomasti, sehän nostaa vain kustannustasoa yrityksissä. Se täytyy ottaa siis huomioon, kun pyrimme esittelemään suosituksia ja ottamaan käyttöön sitovaa lainsäädäntöä. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat myös vastuussa, kun näitä kysymyksiä valvotaan. Ja näin ollen mm, täytyy tietysti sitten pohtia sitä, että onko meillä riittävästi voimavaroja kaiken tämän työn hoitamiseen. Siitä syystä ehkä ei kannata mennä aivan liian yksityiskohtaiselle tasolle yhteenvetona voisin totta, että varmaankin löydämme joku terveen tasapaino sitten tässä kysymyksessä ja mielestäni esittely on erittäin rakentava lähestymistapa. Täytyy vain pohtia sitä, mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä sitten on poliittista populismia, sillä sitäkin on tässä keskustelussa esiintynyt ihan riittäviin. Thank you, Mr. Nitras. Kiitos sitten herra Nitras. Chciałem podziękować panu e, El Khadrui za bardzo wyważone. Haluaisin kiittää El siitä, että hän on lähtenyt hyvin tasapainoiselle linjalle. Minulla olisi yksi kysymys. Jos kriisiä ei olisi syntynyt, keskustelisimmeko me tänään täällä tästä asiasta? eri lainsäädännöissä keskitytään erityisesti tiedotuksen avoimuuteen koskien palkkiojärjestelmiä. Olisiko näitä järjestelmiä pidetty riittävinä, jos kriisi ei olisi syntynyt? Meidän täytyy erotella eri ongelmat ja meidän täytyy keskittyä ponnistelemaan parantaaksemme heikkoja mekanismeja. Meidän täytyy toimia tässä vapaamarkkinatalouden periaatteiden pohjalta ja tehdä ero näiden ja sitten nyt syntyneiden ongelmien välillä. Mutta myöhemmässä vaiheessa meidän pitäisi pyrkiä ehkä myös siihen, että ongelmaa tarkasteltaisiin sen koko laajuudessa. Jos tätä kriisiä ei olisi ollut, niin oltaisinko näistä palkkiojärjestelmistä keskusteltu näin tiukkaan sävyyn? Sääntelyn täytyisi mennä siihen suuntaan, että riskejä rajoitettaisiin keskipitkällä aikavälillä ja pitäisi katsoa, mikä näiden riskien ja palkkioiden välinen suhde on. Jos joku esimerkiksi saa julkista tukea, tai puhuja itseään. Jos katsomme julkista alaa ja vertaamista yksityiseen alaan, niin tilanne on täysin erilainen. Jos siis keskitymme julkisiin yrityksiin, palkkioiden pitäisi olla tietyllä tapaa rajallisia. Eli täytyy tehdä tällainen ero näiden kahden asian välillä. Mikä sitten olisi markkinoiden tilanne normaaleissa oloissa? Meidän tulisi rajoittua pohtimaan asiaa tästä näkökulmasta, kun luomme sääntelyä jotta turhaa sääntelyä ei syntyisi. Mitä sitten tulee valvontaan? Se voisi olla yksi mahdollinen toimintatapa. Tätä kautta voitaisiin havaita tiettyjä mahdollisia vaaroja tai uhkia. Eli tämä on tärkeä elementti. Olen kuitenkin yhtä mieltä niiden kanssa, jotka peräävät tässä varovaisuutta, koska Euroopan talouden kilpailukyky on tässä pelissä. Kiitoksia sitten Arlene. Uh, Kiitoksia. Aika paljon onkin sanottu jo asiasta ja on esitetty tällaisia maalaisjärkeen perustuvia asioita, mitkä eivät tietenkään koske pelkästään rahoitusalaa, vaan ylipäänsä palkkioita – Mielestäni nyt olemme tilanteessa, jossa jäsenet voivat lähteä perustellusti katsomaan, mitä jatkotoimia tehtäisiin ja ilman muuta tarvitsemme myös asiantuntijoiden apua ja näkemyksiä, sillä asiat ovat monimutkaisia. Sen sijaan, että teemme tällaisia hyvin sääteleviä ehdotuksia, meidän pitäisi ennemminkin laatia periaatteita joiden mukaan sitten jatkossa toivottaisiin. Ja se olisi mielestäni ja varmaan monen muunkin mielestä järkevä tapa edetä. Ytimessähän tässä eivät ole pelkästään eettiset kysymykset, joita meidän ilman muuta on myös esitettävä, sillä muuten talous- ja finanssikriisi ja sen hoito epäonnistuvat. Mutta ydintavoite nähdäkseni on se, että haluamme, että EU-tasolla aletaan nykyistä paremmin varjella rahoitusalan vakautta. Ja siksi tämä periaatekeskustelu on mielestäni paras etenemistapa. On mainittu jo joitakin ydinaloja, joilla osakkeenomistajat ovat suuremmassa vastuussa ja täytyy todeta, että monet ovat vähän torkahtaneet osakkeenomistajista – eivätkä ole hoitaneet omaa valvontaansa, joten palkkiopolitiikkaalle tarvitaan myös riippumatonta valvontaa. Asia ei ole pelkästään sijoittajien asia, vaan myös laajemmat sidosryhmät täytyy ottaa huomioon ja niiden pitää saada sanan sijaa tässä kysymyksessä. Alankomaiden malli kiinnostaa minua kovasti, sillä siellä on luotu foorumi valvomaan palkkiokysymyksiä eri sidosryhmien kesken. Ja se on ilman muuta sellainen malli, jota pitää tarkastella. Tarvitsemme paljon lisää avoimuutta, sillä mitä enemmän saamme valaistua tätä aluetta, sitä vähemmän yritykset tekevät suuren riskin päätöksiä tai välttelevät yhteiskunnallista vastuuta, jota rahoituslaitoksilla on. Täällä on todettu myöskin, että rahan tekemisessä ei ole mitään väärää, sillä rahoituslaitoksethan ovat taloutemme moottoreita. Mutta meidän on selkeästi todettava, että palkkiopolitiikka ei saa olla sellainen, että se kannustaa epäonnistumiseen. Oman maani sanomalehdissä olen tänäänkin lukenut sellaisia artikkeleja, että rahoitusalan johtajat eivät ota bonuksiaan tänä vuonna. Jos yritykset nyt tekevät sitten valtavia tappioita ja toimivat veronmaksajien rahoilla, niin se kertoo minulle, että tämä yhtälö ei toimi. Meidän täytyy muuttaa rahoitusalan palkkia, palkkioperusteita ja periaatteita. Ja kuten todettu, niin kannatan voimakkaasti sitä, että laadimme selkeitä periaatteita, sillä jos menemme liikaa yksityiskohtiin, niin kaikki 27 jäsenmaata eivät taatusti ehdotuksiamme kannata. Kuitenkin meidän täytyy lähettää selkeitä viestejä rahoituspalvelualalle. Emme halua yksityistää sektoreita, vaan haluamme puhua siitä, että onko sitten syytä sosialisoida tappiot. Nykyinen lähestymistapa ei pitemmän päälle ole kestävä ja olen pitkälti yhtä mieltä esittelijän kanssa. Sitten Sven. Just, <clears throat> just very briefly. I was... Ihan lyhyesti vain. Olen yllättynyt eh, niistä kommenteista, joissa todettiin, että keskustelua vie eteenpäin vain populismi tai että se saattaa jopa vaarantaa eurooppalaisten talouden kilpailukyvyn. Ja täytyy kyllä todeta, että Kriisianalyysi osoittaa selkeästi, että liiallisia kannustimia annettiin liiallisen riskinottoon. Ja sääntelyä tarvitaan, jotta voidaan välttää se, että lyhyen aikavälin kannustimet rakentaisi samalla tavalla. Samalla nähdään, että terveen järjen käyttämisen mekanismit eivät toimi toimia täytyy ryhtyä. Se ei ole populismia, se ei vaaranna Euroopan kilpailukykyä. Se edesauttaa kil- yritysten kilpailukykyä Euroopassa, sillä olemme kriisin aikana oppineet, että päätökset, jotka koskevat palkkioita, jotka on tehty johtokunnissa ja varsinkin valvontaneuvostossa, ne eivät ole olleet osakkeenomistajien etujen mukaisia – eivätkä myöskään talouden etujen mukaisia laajemmin ottaen. Kun siis tarkastellaan niitä periaatteita, joita komission asiakirjassa esitetään, niin ne ovat olleet aika epämääräisiä. Ja liian epämääräiset periaatteet eivät ole sen paperin arvoisia edes, jolle ne on kirjoitettu. Siitä syystä meidän täytyisi olla tarkkoja ja sanoa, että jos tarvitsemme pitkän aikavälin korkojohdanteisia palkkioita, niin se merkitsee silloin ainakin yhtä kokonaista liiketoiminnan sykliä. Jos aikamäärä on lyhyempi, niin silloin kannustin säilyy. Saksassa meillä on uutta lainsäädäntöä voimassa, jossa sanotaan, että kolme vuotta, mutta kolme vuotta ei ole riittävän pitkä aika, jos halutaan välttää se, että nousukauden aikana liiallinen riskinotto on edelleen päämoottorina päätöksenteossa. Eli jos palkkiossa on tällainen joustava osuus tai osio, niin silloin täytyy ottaa huomioon koko ö, sykli liiketoiminnassa. Toinen periaate on myös tärkeä, että jos halutaan joustava osio, niin sen täytyy toimia sekä myönteisinä aikoina että kielteisinä. Se oli hyvä huomio kolmanneksi. Pitäisi selkeästi rajoittaa tätä palkkioosuutta esimerkiksi 25 prosentin kokonaismäärästä. Haluaisin painottaa, että tärkein asia tässä kohdassa ei koske pelkästään maksutasoa, vaan myös se, että pyritään pääsemään eroon tästä liiallisesta riskinnoton kulttuurista ja että siinä yritetään palkkiojärjestelmää. Ja tässä kohdin ne säännöt, joita tulee asettaa mietintön puitteissa, Niiden tulee olla sitovia, selkeitä eivät, eikä epämääräisiä ja niin, että ne ottavat huomioon myös kriisin seuraukset. Uh, uh, Kiitoksia. Esittelijä joutui valitettavasti siirtymään liikennevaliokunnan kokoukseen esittelemään toista asiaa, mutta kollegat ovat varmaankin tehneet muistiinpanoja tästä ja kenties Bulmanin puolesta sitten minä voin tehdä loppuyhteenvetoa sen puolelle hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Varmaankin on puhuttu paljon nyt tästä palkkiojärjestelmästä, joka sitten myös löytyy tuosta mietinnöstä, josta keskustellaan huomenna. On puhuttu myös virtuaalitaloudesta ja reaalitaloudesta. Kysymys, joka tulee esittää alkuun, on se, että ovatko tällaiset näin korkeat palkkiot äh, legitiimejä, ovatko ne perusteltuja äh, suhteessa yhteiskuntaan ja siihen järjestelmään, joka on käytössä rahoituslaitosten palkkiojärjestelmät ovat sellaisia, että parhaimmat tutkijamme, matemaatikkomme ja muut haluavat toimia pikemminkin silloin tradereina ja muina ansaitsakseen enemmän rahaa. Esimerkiksi pankissa Société Générale pankki, joka on ranskainen pankki, jota ranskalaiset mielellään käyttävät esimerkkinä, kun se pääjohtaja erotettiin. Kysymys ei ole suinkaan hallinnoitsijoiden palkasta, vaan niiden, jotka ovat näiden yläpuolella, jotka saavat mahdollisuuden – ottaa suuria riskejä, eroavat toiminnasta kahden vuoden jälkeen, saavat jälleen tervetuliaispalkkion, kun siirtyvät toiseen palvelukseen. En minä ole sitä mieltä, että tulee mitenkään tuhota tässä näiden ihmisten uraa, mutta täytyy olla oikea suhde tehdyn työn ja palkkion välillä. Tässä sanotaan, että se tuhoaa talouden ja niin edelleen. No, ja tietysti jos tarkastellaan vaikka Dubain tilannetta, niin sehän on ollut aivan huikea esimerkki tällaista tilanteesta. Corin. Corin, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, valitettavasti en ollut silloin paikalla, kun täällä esittelijä esitteli näkemyksensä, mutta haluaisin kuitenkin ottaa kantaa niihin kommentteihin, joita kollegat ovat esittäneet. Minun mielestäni nimittäin on erityisen tärkeää se, että Euroopan parlamenttina kun käsittelemme tätä palkintoasiaa, niin otamme sen esille, sillä kansalaisemme eivät ymmärrä sitä, että tällaiset valtavat palkkiot ja bonukset maksetaan pankeille, pankkien, toimin, pankkien johtajille tämänhetkisessä tilanteessa. Se on hyvin, vaikuttanut hyvin huonosti rahoitus toimialan vakauteen. Se on johtanut liiallisten riskien ottamiseen ja se on ollut yksi niistä syistä, miksi julkisin varoin on pitänyt tukea pankkien toimintaa. Periaatteena se, että nämä palkkiot olisivat kohtuullisia, on erityisen tärkeä ja olen ollut kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, että meidän täytyy päästä tässä kohtuulliselle tasolle. Näinhän tällä hetkellä valitettavasti ei taida asianlaita olla. Meidän täytyy saada myös säännöksiä muille aloille. Ja minun mielestäni Euroopan komission ehdotuksessa on hyviä osioita periaatteiden kohdalla. Ja pankkisäännöstö Alankomaissa sisältää myöskin nämä säännökset, mutta minusta on tärkeää, että me täällä parlamentissa tarkastelemme tätä bonuskysymystä ja saamme aikaiseksi tasaveroisen toimintaympäristön kaikille. Komission nimittäin ehdotus vie tämän täytäntöönpano hyvin nopeasti jäsenvaltioiden käsiin. Minun mielestäni meillä täytyisi olla sellainen mekanismi, jonka avulla saamme aikaiseksi lainsäädännön ja periaate tuohon lainsäädäntöön, jossa eurooppalaisilla valvojilla olisi myöskin oma roolinsa, jotta voidaan luoda tällainen tasaveroinen toimintaympäristö. Hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy tarkastella nimenomaan sitä, mihin me tässä pyrimme. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siinä, että meidän ei täytyy mennä liiallisiin yksityiskohtiin, sillä sekään ei toimi. Esimerkiksi bonusten verottaminen, joka jossakin jäsenvaltiossa on käytössä, niin se ei todellakaan ole mikään välttämätön ratkaisu, sillä se ei kuitenkaan rajoita ö, riskinottoa. Ja jos haluamme rajoittaa riskinottoa, niin meidän täytyy Euroopassa toimia niin, että voimme vetää yhtä köyttä siinä, että saamme aikaiseksi tällaisen juuri mainitun tasa-arvoisen toimintaympäristön. Thank you, Edward. Kiitoksia sitten Edward. Tänään puhumme esimerkiksi elokuvatähtien tai laulajien tähtitieteellisistä palkkioista – tai sitten bonuksista. No, joka tapauksessa me nyt puhumme tästä vastaavasta ilmiöstä rahoituspalvelusektorilla ja meidän täytyy keskittyä tämän ilmiön syihin. Olen pettynyt siitä, että kaikista terävimmät aivot suuntautuvat nykyään rahoitusalalle eikä suinkaan esimerkiksi insinööritieteisiin tämän korkean tulotason johdosta. Ja yliopistoissakin tämä ilmiö on nähtävissä joissakin tiedekunnissa. On tunkua ja toisissa taas pulaa opiskelijoista. Täytyy esittää myös se kysymys, että miksi rahoitusalalla on sitten rahkeita maksaa näitä palkkioita. Kun tämä kupla nyt on puhjennut, niin tiedämme, että Monet rahoitusalalta pakenevat muihin töihin, puutarhureiksi tai minne nyt sitten siirtyvätkin. Ytimessä on kuitenkin se, että me olemme nyt ryhtyneet takuumiehiksi alalle, joka oli ongelmissa. Me ajattelimme, että se pystyy hoitamaan ongelmansa, mutta näin ei käynyt, vaan kupla puhkesi ja nyt sitten veronmaksajien pitäisi maksaa. Tästä siis periaatteessa pohjimmiltaan on kyse. Jos asiaa tarkastellaan tästä näkökulmasta, niin meidän on selvitettävä, johtaako, onko tämä käytäntö johtanut tähän yltäkylläisyyteen ja kuplan puhkeamiseen ja liialliseen riskinottoon tässä on kylliksi syytä mielestäni. Nyt voitte kutsua minua populistiksi, mutta tärkeää on myöskin se, mitä ihmiset ajattelevat, sillä veronmaksajathan tästä joutuvat loppuviimeksi maksamaan, joten heidän kantansa kyllä on tärkeä. Veronmaksajat joutuvat takaamaan ja pelastamaan näitä instituutioita, joten ei meidän pidä olla ei meidän pidä unohtaa sitä tosiseikkaa, että me edustamme veronmaksajia ja he joutuvat maksamaan viulut, joten heidän etujensa nimissä meidän täytyy laatia sellaisia periaatteita, jotka suuri yleisö ja me itse voimme hyväksyä. Ulle, ole hyvä. Sorry, I was a bit late, Madam Chair, but I've been stuck at the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli vähän myöhässä, mutta olin jumissa tuolla lentokentällä kello kahdeksasta aamulla eteenpäin. Minusta meidän tulisi ehdottomasti reagoida. Mutta eihän se, se nyt olisi huono asia, jos oltaisiin varovaisia ja tasapainoisia tässä lähestymistavassa. Tämä ehdotettu säännöstö ei pelkästään kohdistu pankkeihin, jotka eivät ole käyttäytyneet kunnolla, vaan ne kohdistavat toimintansa myös pienyrityksiin. Ja tässä suhteessa saamme aikaiseksi kokonaispalkkamäärän nousun, sillä bonusjärjestelmä ei hyväksytä. Ja siitä syystä minusta meidän tulisi muistaa se, että tässä mitään yhden koon ratkaisua ei voi olla. Siitä syystä toivon, että me saamme aikaiseksi tasapainoisen lähestymistavan. Eikä populistisia tulisi olla. Olen samaa mieltä siinä, että ulkomaailmassa ollaan vihaisia ja varovaisia. Meidän täytyy olla. Uh, thank you. I, I have a few Kiitoksia. Minullakin on jokunen kommentti tässä. Riskeistä on puhuttu täällä paljon ja tietysti voimme pyytää valvontaa ja laatia sääntöjä, jotka koskevat pääomaa, astetta ja likviditeettiä ja muita seikkoja, jotta voisimme varmistaa, että voimme turvata oman etumme ja rahoituslaitosten edun riske, riskejä vastaan. Jos sitten puhutaan etiikasta, moraalista tai kulttuurista, niin asia on mutkikkaampi. Mielestäni nyt ollaan siinä pisteessä, että pelkästään valvojat eivät voi näitä kysymyksiä ratkaista. Käyttäytymisen säätely on kyllä varsin mutkikasta, joten tarvitaan erilaisia rakenteita, kuten sidosryhmäfoorumeita, valvontalautakuntia ja muita elimiä, jotka voivat varmistaa sen, että myös eettisesti ja kulttuurisesti toimitaan asianmukaisesti. Nyt siis voi hyvinkin olla niin, että joillekin rahoituslaitoksille, kuten pankeille, nyt suunnitellut toimet eivät riitä. Sillä on eroa, toimiiko julkisesti noteeratussa yhtiössä vai jossakin toisessa yksikössä rahoitusalalla – mahdollisuudet tulla pelastetuksi vaihtelevat erilaisissa yhteisöissä ja myöskin veronmaksajien valmius tulla hätiin. Valtioiden budjettivajeestahan puhuimme viimeisen, edellisen mietinnön osalta ja voisi olla järkevää tarkastella myös sitä, mistä rahoitusala oikein käärii voittonsa. Jos katsotaan ajassa taaksepäin vaikka 20 vuotta, niin yhteiskunnan kaikista rikkaimpien ja köyhimpien välinen kuilu oli paljon kapeampi kuin mitä se nyt on. Luotonoton ja tämän kuilun kasvu liittyvät toisiinsa. Ja yksityishenkilöiden luotonanto on hiukan hämärtänyt tätä kuvaa. Finanssikriisin tuloksena me olemme nyt tilanteessa, jossa meidän on täytynyt hyvin paljon ottaa takapakkia näissä luottokysymyksissä. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi pystyä myöskin kaventamaan rikkaimpien ja muiden välistä kuilua. Kaikki se, mitä tasapainosta on sanottu tähän asti, pitää paikkaansa, mutta nyt minunkin liberaalina täytyy hiukan nieleskellä ja todeta, että kyllä jotakin sentään täytyy säädellä. Ja nyt on tullut mitta täyteen ja minulla näin on käynyt. Esimerkiksi matkapuhelin maksut olivat aikoinaan hyvinkin epäliberaalia toimintaa, mutta ne kuitenkin saimme aikaiseksi. Ja mielestäni emme nyt tässä tilanteessa voi sysätä kaikkea valvojien hartioille ja sanoa, että hoitakaa nyt nämä riskihommat, vaan meidän täytyy laatia laajempi palkkiopaketti. Ja olen kovin kiinnostunut kuulemaan ehdotuksia, joita tässä ja muissa yhteyksissä tämän asian suhteen tehdään, ja itsellänikin on joitakin ajatuksia, mutta joka tapauksessa tämä asia on saatava nyt oikeille raiteille. Mutta joka tapauksessa meidän on käsiteltävä palkka- ja palkkiokysymyksiä rahoituspalveluissa ja muissa julkisesti noteratuissa yhteyksissä – Mielestäni meidän on tehtävä kuitenkin eroja erityyppisten toimijoiden välille, ehkä jopa rahoituspalvelusektorin sisällä, mutta ainakin rahoituspalveluiden ja julkisesti noterattujen yritysten välille. Tässä oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa, ja nyt Udo voisi sitten esittelijän puolesta vetää yhteen. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että saan käyttää puheenvuoron esittelijän nimissä ryhmän puolesta siis herra El Kadrawin puolesta. En halua tässä nyt pelkästään onnitella esittelijä, vaan äh, kiittää myös äh, puheenjohtajamme siihen, mitä hän sanoi selkeistä säännöistä ja jaotteluista markkinoilla. Mielestäni molemmat äh, meidän esittelijämme, eli sekä Elkadravi että McCarthy toisen mietinnön osalta varmasti ponnistelevat eteenpäin näistä kysymyksissä. Ja on todella niin, että Ekon valiokunnassa meidän täytyy vetää johtopäätökset tästä rahoituskriisistä. Ihmiset maksavat tästä kriisistä joka päivä, he menettävät työpaikkaansa, eivät pysty saamaan uutta työpaikkaa ja kansainvälisesti he ovat todella heikossa tilanteessa. Ja meidän täytyy pelätä sitä, että valtiot kantavat vastuunsa. Tästä tänään keskustelimme, mutta myös yksityisen sektorin toimijoiden täytyy kantaa vastuu, jotta saadaan aikaan hyvä tasapaino. En halua nyt puhua enempää. Haluan todeta, että esittelijät ovat avoimia kollegoiden panokselle, jotta saadaan aikaan hyvää yhteistyötä. Thank you very much. As the... Kiitoksia. Kuten esittelijä sanoi, niin 26. huhtikuuta tätä mietintöä pitäisi käsitellä 10.5. sitten tarkistusten jättöaika toukokuun lopussa – tarkistusten käsittely, tarkistuksista äänestäminen 22. toukokuuta ja sitten heinäkuun täysistuntoon tähdätään. Päätämme kokouksen tältä.